Good, liebe Kolleginnen und Kollegen, schon sieben, acht Minuten. Hyvät kollegat, kello on jo kahdeksan yli yhdeksän. Meidän täytyy aloittaa. Vaikka päivän poliittiset uutiset tietysti askarruttavat meitä kaikkia. Ja meidän täytyy nyt pohtia, millä tavalla Yhdysvaltojen vaalitulos vaikuttaa sitten maailmanlaajuiseen kauppajärjestelmään ja myöskin meidän suhteisiimme Yhdysvaltoihin. Varmasti tämä on yksi asia seuraavassa täysistunnossa. Tämä on minun mielestäni ihan perustavan laatuinen suunnanmuutos Yhdysvaltojen kauppapolitiikassa, jos edes osa Trumpin lausunnoista toteutuu mitä tulee kauppasopimuksiin ja kauppasotaan Kiinan kanssa. 45 prosentin tulli kaikille kielaisille tuotteille. Kaikki tämä tulee huomattavasti muuttamaan tilannetta maailmanlaajuisesti ja meidän täytyy hyvin nopeasti pohtia, millaisen kannan otamme tähän asiaan. No, meillä nyt kuitenkin kaikilla on esityslista, Meillä on kolme muutosehdotusta. Ensinnäkin äänestys. makrotaloudellisesta tai rahoitusavusta Jordanialle. Eli se lykättäisiin kohdan 21 jälkeen. Ja sitten Moska, pysyvä esittelijämme, ympäristöneuvotteluissa. Hän on esittänyt suullisen kysymyksen ja se sitten käsitellään äänestysten yhteydessä. Ja sitten Valensian vierailu, eli kohta seitsemän, lykätään myöhäisempään kokoukseen. Vastustaako joku näitä muutoksia? Onko esityslistaan jotain huomautettavaa ylipäänsä? Ei ole, eli esityslista on näin hyväksytty. Kohta kaksi. Pöytäkirjan hyväksyminen. Eli jos kokouksen loppuun mennessä ei ole tullut mitään huomautuksia pöytäkirjaan, niin silloin pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset, kohta kolme. Niin kuin aina, viittaan siihen, että tämäkin kokous välitetään nettiin. Eli terveiset jo kaikille katsojille Lissabonissa, Ljubljanassa, Lyneburissa ja Helsingissä. Ja on hienoa, että meillä on niin paljon katsojia, katsojia mutta muistakaa, että teitä kuvataan koko ajan. Sitten pari muuta ilmoitusasiaa. Tehän tiedätte, että pääsihteerin osasto VTOssa, Asevedo, hän, hänen kautensa päättyy ensimmäinen elokuuta 2017. Hän on tosin ilmoittanut, että hän asettu vielä kerran ehdokkaaksi pääsihteeriksi. Se on teoriassa ja käytännössäkin mahdollista. Pascal Lamikin oli pääsihteerinä kaksi kautta. Jos on muita ehdokkaita, niin heidät täytyy sitten nimetä joulukuussa – ja sen jälkeen on kolme kuukautta aikaa, jona aikana ehdokkaat sitten esittelevät itsensä. Ja lopullinen päätös tehdään sitten ensi vuoden toukokuun 31. päivä. En ole kuullut muista ehdokkaista vielä mitään, mutta koska ne tiedä. Sitten meillä oli hyvä valtuuskuntavierailu Argentiinaan. Tästä keskustelemme kohta. Ja mehän kaikki tiedämme, että ensi vuoden toukokuussa on Ranskan presidentin vaalit. Ja vihreiden kollega täältä Euroopan parlamentista on sitten vihreiden presidenttiehdokas. Eli Yannick Jadot on vihreiden presidenttiehdokas. Halusimme ilmoittaa tämän. Ja toivotan hänelle tietysti henkilökohtaisesti lykkyä tykö. Sitten kohta neljä. Tällä hetkellä meillä on kahdet kolmikantaneuvottelut käynnissä. Yksi liittyy lainsäädäntöön konfliktimineraaleista. Siellä työ on jo hyvässä käynnissä ja toivottavasti tämä saadaan hoidettua loppuun lähitulevaisuudessa. Siellä on vielä pari teknistä kysymystä selvitettävänä. Ja esittelijämme Winkler siellä nyökkäilee, eli ilmeisesti olemme ihan hyvällä tolalla. Siis mitä konflikteja vielä on vai onko kaikki keskeiset kysymykset jo selvitetty? Eli haluaisin hiukan yksityiskohtia. Niin, keskeiset kysymykset on selvitetty. Kysyn oikeastaan siitä, että me totesimme, että pienten tuojien osalta on poikkeusmenettely. Ja nyt täytyy sitten katsoa, mitä se tarkkaan ottaen merkitsee, mitä prosenttilukemia, millaisia volyymeja. Se oikeastaan koskee meitä. Ja kaikki muut kysymykset, esimerkiksi sitovuus, kriteerit ja suuntaviivat, niistä kaikista olemme jo sopineet. Niin, Scholz vielä. Kiitoksia. On tärkeää todeta, että tässä lainsäädännössä päästään eteenpäin. Eli myöskin tämä yritysten yhteiskuntavastuu otetaan esille ja todetaan, että se voi vaikuttaa myöskin konfliktien ratkaisuun kauppapolitiikassa. Mutta Saksan televisiossa eilen illalla oli ohjelmia, joissa puhuttiin näistä EUn säännöistä – ja meidän täytyy tosiaan nyt ottaa ensimmäinen askel Euroopan parlamenttina. Meidän täytyy työstää tätä tilannetta ja meidän täytyy kehittää lainsäädäntöä. Eli meidän täytyy varmistaa se, mikä on saatu aikaan. Tietyt jäsenvaltiot ovat olleet poikkiteloin neuvostossa. Eli komissionkin pitänyt miettiä, miten pystymme jatkossakin laatimaan sitovia sääntöjä. Esittelijä Winkler. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Good morning, dear colleagues. Uh, just, uh... Huomenta, kollegat. Kaksi ideaa. on kaikkea, mitä sanoit, mukaan lukien sitä, että ratkaisemattomat ongelmat eivät ole suuria ongelmia. On yksityiskohtia, tärkeitä kyllä, mutta silti yksityiskohtia ja teknisiä sellaisia – ja olemme hyvässä asemassa ratkaista ne, joten haluaisin yhtyä siihen, mitä sanoitte. Minun tuntumani on esittelijäni on, että meillä voisi olla lopputrilogi Strasbourgissa, jos kaikki menee hyvin. Totta kai meillä on aamulla sis- sisäinen kokous. Eli neuvottelutiimi ja poliittiset ryhmät tapaavat loppuksi sopimiseksi. Mutta saavuttamamme poliittinen kanta, jonka saavutamme kesällä, se pitää ja siltä pohjalta etenemme. Ja voisinkin tässä kehua vielä kerran Hollantia puheenjohtajamaana, koska parlamentin partneri tänä kesänä oli Hollanti. Minun täytyy kehua heitä. Ja nyt haluaisin tehdä sen myös Slovakian suhteen. Jos samanlaista päättäväisyyttä on, niin 27.11. voimme päättää asian käsittelyyn. Se tapahtuu siis Slovakian puheenjohtajakaudella. Ja se olisi hyvä tulos. Kiitos. Ganz herzlichen Dank, Herr Windler und ich. Kiitoksia. Ja jo nyt haluaisin kiittää teitä lämpimästi, koska mehän tiedämme, että alussa meillä oli tiettyjä ristiriitoja parlamentissa, mutta sitten Neuvottelutiimi on yhdistänyt kantansa ja parlamentti on sitten puhunut yhdellä äänellä. Ja se on tietysti suuri menestys. Scholzkin on ihan oikeassa, eli tämä lainsäädäntöpaketti, joka meillä on, on jotain aivan uutta. Ja se on tärkeä globaali askel, jotta voidaan oikeudenmukaisesti käydä kauppaa raaka-aineilla ja 22. marraskuuta saamme tämän työn sitten päätökseen ja parlamentti voi olla tuloksesta ylpeä. Tässä olemme saaneet jotain hienoa aikaiseksi. Sitten toiset kolmikantaneuvottelut, eli makrotaloudellinen rahoitusapu Jordanialle. Tästä päätettiin hiljattain valiokunnassa. Me tuemme komission esitystä, mutta meidän pitää nostaa summa kuitenkin 350 miljoonaan. Ja meillä on pari teknistä muutosehdotusta. Meillähän oli 27. lokakuuta kolmikantaneuvottelut ja selvästi tuli aika nopeasti, että neuvosto ei missään tapauksessa aio nostaa summaa 200 miljoonasta. Ja neuvottelutiimillämme oli ainoastaan yksi mahdollisuus, eli joko keskeyttää neuvottelut ilman mahdollisuuksia, että jotain tapahtuisi. nyt kun neuvotellaan juuri budjetista samaan aikaan. Tai sitten tehdä parlamentin neuvoston ja komission yhteinen tiedonanto siitä, että meillä on tarkasteluvelvollisuus. Ja jos faktat puhuvat sen puolesta, niin Jordanian pitäisi saada enemmän makrotaloudellista rahoitusapua. Eli sanamuoto oli hyvin selkeä. Ja tämä oli sitten se vaihtoehto, joka oli mahdollinen, ja me varmistimme, että yhteinen julistus ja lainsäädäntöpaketti julkistettiin virallisessa lehdessä. Tämä on ihan hyvä menestys ja yhtäältä me voimme nyt tukea henkilöitä, jotka tässä asiassa toimivat ja meidän täytyy varmistaa se, että tätä rahoitusapua voidaan korottaa ja äänestämme tänään sitten kompromissista. Sitten kohta viisi. Eli viime viikolla valtuuskunta kävi Buenos Airesissa. Ja täällä on myöskin Argentiinan suurlähetystön edustaja paikalla. Missä te olette? Ai siellä. Tervetuloa. Valtuuskunta kävi paikalla, koska me uskomme vakaasti, että kun 11. toukokuuta puhuttiin Merkosurin ja EUn välisistä neuvotteluista, niin ensimmäinen neuvottelukierros 2012 vuoden jälkeen oli nyt tämän vuoden lokakuussa. Ja tarkoituksena on vahvistaa kauppaa Ja me katsoimme myöskin, että kun hallituksen toiminta nyt vakautuu Argentiinassa, niin voimme toteuttaa tällaisen valtuuskuntamatkan. Ja näin sitten teimmekin. Ja kuten aina, valtuuskuntamme oli erittäin hienosti valmistautunut. Kiitoksia sihteeristölle, kiitos Albertolle. Pidimme kiinni kaikista määräajoista logistiikka toimi, eli kiitokset siitä. Mutta meillä oli myöskin mahdollisuus tavata poliittisia vastuuhenkilöitä korkealla tasolla. Esimerkiksi puhuimme ulkoministerin Lokan kanssa ja talousministerin Rytkihen kanssa. Tunnin ajan keskustelimme intensiivisesti taloudellisista ehdoista ja sitten työministerin kanssa tapasimme ja kauppa-asioista vastaavan valtiosihteerin. Ja minähän olen keskustellut hänen kanssaan täällä Brysselissä ja hän on hyvin miellyt, hänen kanssaan kävi miellyttävää ja rakentavaa keskustelua. Ja sitten tapasimme parlamentin jäseniä, kansalaisyhteiskunnan edustajia, Aivoriihin edustajia, ja myöskin maatalousalan edustajia, koska neuvotteluissa tietysti se on keskeinen kysymys. Eli me saimme kattavan kuvan siitä, millä tavalla Argentiina voi muokata neuvotteluita Mercosurissa ja millä tavalla neuvottelut EUn kanssa jatkuvat. Tavoitteena on saada aikaan kattava sopimus ja uskon, juuri kun ajatellaan nyt tätä Yhdysvaltojen uutta tilannetta, niin tällaiset sopimukset ovat hyvin tärkeitä, jotta voimme määritellä sääntöjä. Eli tämä oli erittäin hyvä valtuuskuntamatka. Jotkut osanottajat ovat täällä nyt paikalla kysyvä edustaja Salva, Fisas. Haluatteko sanoa vielä jotain täydentävää tähän keskusteluun? Salva, Fisas, Scholz. Muchas eh, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin tosiaan vastaan kaksi päivää sitten palasimme valtuuskuntamatkalta Argentiinasta ja me kaikki varmaan voimme katsoa, että tämä oli erittäin hyödyllinen ja tuottava matka. Ensi kuussa saatte kirjallista tietoa, mutta halusin nyt kuitenkin tässä vaiheessa jo kertoa kollegoille kannoistamme ja näkemyksistämme tällä matkalla. Se oli tosiaan hyvin intensiivinen valtuuskuntamatka, koska Kahdessa ja puolessa päivässä tapasimme hyvin monia keskustelukumppaneita korkealla tasolla. He sitten kuvasivat meiltä Argentiinan tilannetta, puhuivat haasteista, mahdollisuuksista ja asioista, jotka ovat tärkeimpiä neuvotteluissa EUn ja Mercosurin välillä. Ja kuten puheenjohtaja sanoi, tapasimme ministereitä, yhteiskunnan edustajia, kansalaisyhteiskunnan edustajia. Meillä oli kokouksia esimerkiksi maatalousalan edustajien kanssa ja teollisuuden edustajien kanssa. Siellä oli paljon optimismia tämän sopimuksen potentiaalin suhteen. Ja Argentiina on ollut aika varovainen, mitä tulee Argentiinan teollisuuden muuttamiseen niin, että se vastaisi vaatimuksia sitten, kun sopimus on saatu aikaan. Meillä oli myöskin teknisiä kokouksia liittyen kauppaneuvotteluihin. Ja sitten kävimme myöskin katsomassa paikan päällä, miten eurooppalaiset yritykset toimivat Argentiinassa. Kaiken kaikkiaan kaikki vuoropuhelukumppanit ja me itsekin tiedämme, että tämä on historiallinen hetki ja meidän täytyy kehittää yhteinen strategia, jolla voimme vahvistaa kanssakäymistämme kaikilla aloilla. Meidän pitää vahvistaa kauppaa ja kehittää investointeja. Tästä oltiin yksimielisiä. Ja tämä on historiallinen hetki, erityisesti kun ajatellaan Merkosuuria, nyt kun sitten edessä ovat nämä neuvottelut, ja nyt kun meidän täytyy sitten katsoa, millä tavalla tämä sopimus saadaan sitten solmittua EUn ja Merkosuurin välillä. Uskon, että EU voi vain hyötyä tästä sopimuksesta, samoin Merkosuur. Vastuumme tietysti on tarkastella sitä Euroopan näkökulmasta – ja talouksissamme ja rakenteissamme on yhteisiä arvoja, jotta pystymme toimimaan kauppasuhteessa Mercosurin ja Argentiinan kanssa. Se on tärkeä kumppani EUlle. Transatlanttiset suhteet ovat yhä tärkeämpiä ja EUn ja Merkosurin suhteissa tämä kehittyminen ei ole mitään sattumaa, vaan tässä on, tähän liittyy monia syitä, yhteisiä perinteitä ja käytänteitä ja tietyltä osin myöskin yhteinen kieli. Valtuuskunnan jäseninä meille avattiin ovet presidentin palatsiin ulkoministeriöön, valtiovarainministeriöön, työministeriöön, maatalousministeriöön ja niin edelleen. Saimme kuulla, mitä Makrin hallitus on tehnyt. Sehän on, on nyt toiminut vuoden. Ja siellä on käynnistetty rakenneuudistuksia, jotta Argentiinaan saadaan jälleen talouskasvua. Ja tällä tavalla se voi jälleen palauttaa suhteet normaaleiksi investointien suhteen ja pystyy parantamaan kilpailukykyään, mikä on niin tärkeää, jotta pystyy kilpailemaan samalta viivalta EUn kanssa. No viimeisen kymmenen vuoden aikana maassahan on ollut erityinen suhde kansainväliseen kauppaan, ja kuten kollegat tietävät, se on johtanut yhteen törmäyksiin kauppakysymyksissä – mutta myöskin oppositio ja kansalaisyhteiskunta ovat rakentavalla tavalla kriittisiä ja toivottavasti Makrin hallitus pystyy tätä kautta toteuttamaan tarvittavia uudistuksia. Siellä tarvitaan myöskin poliittista tukea. Siitäkin puhuttiin valtuuskunnassa. Meiltä pyydettiin muutakin kuin sanoja, Ja tietysti meiltä pyydettiin myöskin siis tekoja eikä pelkästään tukisanoja. Ja hallitus oli tästä käytännössä yksimielinen ja minä ja kollegat ymmärrämme kyllä, että meidän pitäisi mahdollisimman nopeasti panna täytäntöön päätöksiä, jotta voidaan auttaa Argentiinaa biodieselkysymyksissä. Tämä on tärkeä ele Euroopan toimielimiltä, jotta poliittisesti voimme tukea hallitusta, joka on tehnyt hyvää työtä ja joka kunnioittaa Euroopan unionia ja jonka kanssa on nyt vahvistettu yhteyksiä, jotka olivat hiukan heikentyneet. Eli presidentti on eurooppamielisempi kuin aikaisemmat ja meidän täytyy osoittaa poliittista tukea, jotta Mercosur ja Argentiina voivat sitten lähentyä Euroopan unionia, kuten kansalaiset odottavat. Ja sitten investoinnit Euroopan investointipankin kautta. Sehän oli yksi kysymys, jonka halusin saavan tukea tältä valiokunnalta. Eli tämä oli hedelmällinen matka. Ja toivottavasti tämä tarkoittaa, että voimme vahvistaa suhteitamme ja toivottavasti voimme jatkaa näitä suhteita Merkosurin kanssa. Ja lopuksi haluaisin kiittää kaikkia, jotka mahdollistivat tämän valtuuskuntamatkan, erityisesti Argentiinan edustustoa Brysselissä, Eurolat yhteyshenkilöitä ja tietysti sihteeristöä sekä tässä valiokunnassa että myöskin poliittisissa ryhmissä. Ilman niiden toimintaa ja työtä tämä matka ei olisi toteutunut. Eli kiitoksia kaikille ja toivottavasti, että tästä alkaa hieno ystävyys. Kiitos. Genau. <laughs> Herr Fieser. Juuri niin. Sitten Fisas. Kiitos presidente, muy breve. Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti, koska Pablo Talba jo oikeastaan sanoi kaiken ihan hyvin. Haluaisin tietysti kiittää sihteeristöä erinomaisesta järjestelyistä ja myöskin puheenjohtajaa siitä, miten toimit puheenjohtajana näinä päivinä, jotka vietimme yhdessä Buenos Airesissa. Ne olivat hyödyllisiä eivät pelkästään työn kannalla, vaan tällä tavalla myöskin loimme yhteyksiä ja ystävyyssuhteita Intan puolelta. Hallitus on hyvin avoin näiden kauppasopimusten suhteen. Joskus tuli sellainen vaikutelma, että sillä oli enemmän ongelmia merkosuurin naapurimaiden kanssa kuin EUn kanssa. Eli tämä ei ole pelkästään Eurooppaan kysymys, vaan Argentiinan täytyy ratkaista omia sisäisiä ongelmiaan. Ne ovat aiheuttaneet ongelmia ja on ihan normaalia, että teollisuus on hiukan varautunut. He ovat huolissaan Euroopan voimakkuudesta ja me olemme ehkä huolissamme hiukan maatalouskysymyksissä. Eli meidän täytyy tehdä myönnytyksiä puolin ja toisin. Eli tärkeää kuten Paolo Talva sanoi, on tehdä konkreettisia päätöksiä, joista on puhuttu paljon tähän mennessä. Ja meidän täytyy tosiaan siirtyä vähän enemmän sanoista tekoihin ja meidän täytyy tehdä konkreettisia päätöksiä, jotta saamme näitä sopimuksia solmittua. Kiitos. Muchas gracias. Eh, Helmut. Kiitos, Helmut. Thank you, Chair. <clears throat> I also want to pick up the Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin yhtyä kiitoksiin sihteeristön suuntaan ja kiittää kaikkia taustalla toimivia työntekijöitä, jotka valmistelivat, toteuttivat tämän matkan ja sehän olikin todella mielenkiintoinen. Aina ei ole helppoa järjestää sellaista ohjelmaa, että kaikkien osallistuvien meppien toivot otetaan huomioon. Meillä oli hyvin haastava esityslista aina aamuvarhaisesta ilta myöhään saakka aina. 30 minuutin tarkkuudella kokoukset oli esityslistalle aseteltu eri parlamentaarikkojen, hallitusten edustajien ja muiden sidosryhmien edustajien kanssa. Joskus on pohdittava myös sitä, miten näissä keskusteluissa voitaisiin mennä vieläkin syvemmälle. Olin ensimmäistä kertaa mukana Argentiinassa ja hyvin tärkeää on käydä paikan päällä. Kun me puhumme nyt Mercosurista ja käynnissä olevista neuvotteluista, niin tämä tarkoittaa sitä, että olemme tavanneet nyt yhden maan edustajat. Tämä oli ainakin minun vaikutelmani. Kenties muut voivat sen vahvistaa. Ja tämä maa näyttäisi olevan koko neuvotteluprosessin moottorina. Tällä hetkellä, kun muutokset ovat suuria, niin nyt täytyy todella painottaa tätä, että kyseessä on melkomoinen siirtymäkausi ja muutos. Ja täytyy nähdä myös kulissien taakse. Jos meillä on velvollisuus tavata niitä henkilöitä, jotka ovat olleet aiemmin vastuussa, jotka eivät kenties nyt pääse esille. On oppositiopuolueita, kansalaisjärjestöjä, jotka ovat huolissaan tämänhetkisistä neuvotteluista. Toinen seikka, jota haluaisin korostaa, tämä tuli jo esille alustuspuheenvuorossakin johdannossa. Nyt eletään hyvin mielenkiintoisia aikoja. Hetki on tärkeä myös Yhdysvaltain vaalien kannalta. Ja kun ajatellaan, miten eh, tilanne kehittyy, nyt me pohdimme, minkälaisia vaikutuksia talous- ja sosiaalisella tilanteella on kaupan alaan. Täytyy pohtia myös Merkosurin yhteydessä sitä, että muutoksia totta kai on tulossa. Puhutaan yli 20 vuotta vanhasta sopimuksesta. Perusta ei enää heijastele niitä syvällisiä muutoksia, joita me olemme Euroopan unionissa itsekin kokeneet. Sama varmasti pätee myös Mercosur-kumppaneihimme. Ehdottaisin, että pidämme kiinni omista vaatimuksistamme. Mandaatti on oltava julkinen, avoimuuden täytyy vallita näissä neuvotteluissa. Mikä on se perusta, jolta, jonka pohjalta uusia lukuja neuvotteluissa avataan? Nyt meillä on erilainen tilanne kuin silloin, kun mandaattia määriteltiin. Täytyy muistaa nämä erilaiset vaatimukset, joita jatkossakin täytyy parlamentin suunnalta esittää. Me olemme käyneet paikan päällä ja metodit ovat aika lailla erilaiset, kun ajatellaan, miten esimerkiksi Volkswagen on toiminut ja tiettyjä haasteita on, kun ajatellaan tuotantotapoja Argentiinassa. Tarvitaan siirtymäkausia. Tämä tarkoittaa todellakin syvällistä haastetta Argentiinalle, kun kilpailijoita Euroopasta tulee heidän markkinoilleen. Kyse on markkinoille pääsyn säännöistä. Tarvitaan todellakin tällainen siirtymäkausi. He eivät ole vielä valmiita tällaiseen yhtäkkiseen kilpailuun eurooppalaisten tuotteiden kanssa. Eli tämäkin täytyy pitää mielessä. Neuvotteluilla on myös sosiaalisia vaikutuksia. Olen nyt tulkinnut näitä keskusteluja, joita olemme kumppaneitemme kanssa käyneet. Ja kun ajattelen maatalous- ja elintarviketeollisuutta Argentiinassa, niin tämä asettaa melkomoisen haasteen eurooppalaisille tuottajille, erityisesti PK, pienille tuottajille maaseutualueilla, monienkin maataloustuotteiden kohdalla. Kestävyysluku on tärkeä. Tämä on eurooppalaisille hyvin tärkeä luku. Se täytyy yhdistää myös siihen, miten suhtaudumme esimerkiksi eh, GMOihin, torjunta-aineisiin, joilla on huomattavat vaikutukset ihmisten terveyteen. Ja niitähän käytetään tietyillä alueilla muun muassa Patagoniassa sellaisten tuotteiden yhteydessä, jotka päätyvät myös Euroopan markkinoille. Täytyy ymmärtää tämä monimutkaisuus näiden asioiden yhteydessä. Meillä on myös rinnakkainen työ tässä tehtävänä Mercosur-delegaation kanssa. Haluaisin korostaa sitä, että meidän ryhmällemme on jossain määrin ongelmallista, kun hallitus on tehnyt päätöksiä näistä nopeista maksuista äh, rahastoihin, niin tämä on aika vaikea hyväksyä, koska monet äh, velkojat tässä ovat äh, rikkaita argentinlaisia perheitä. Kyse ei ole pelkästään virallisista juhlapuheista, vaan täytyy muistaa myös maan talous ja sosiaalinen kehitys. Mr. Danti. Kiitos, Danti. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää sihteeristöä, joka järjesti tämän intensiivisen valtuuskuntavierailun ja myöskin suurlähettiläs Salafranca oli siellä mukana. Ne olivat kaksi intensiivistä päivää ja niiden aikana tarkastelimme näitä muutoksia, joita on tapahtunut Euro- Argentiinassa. Siellähän on paljon vaikeuksia ja ristiriitaisuuksia, niin kuin missä tahansa maassa. Ja näemme myöskin, että hallitus oli hyvin halukas ja muutkin poliittiset voimat ja talouden toimijat jotta nopeassa aikataulussa saadaan aikaan sopimus EUn ja Mercosurin välillä. Eli tällä hetkellä Argentiina on poliittinen johtaja tällä alueella. Sillä on merkitystä Mercosurissa ja tämähän on todettu esimerkiksi myöskin Uruguayssa ja Paraguayssa. Eli nyt me näemme, mitkä ovat vaikeimpia kohtia tällaisessa kauppasopimuksessa, ja ongelmia on kummallakin puolella. Erityisesti ne liittyvät maatalouteen, kun näytämme meitä, mutta Merkosuurin kannalta teollisuus ja markkinoille pääsy ja julkiset hankinnat ovat tärkeitä. Eli näitä asioita pitää edelleen työstää. Kuitenkin pystymme huomaamaan, kuten esittelijä ja puheenjohtaja totesivat, että Argentiinan hallitus haluaa kohtuullisessa ajassa saada aikaan sopimuksen. Ja näin myöskin näemme, mikä on tilanne tietyissä keskeisissä kysymyksissä Euroopan kannalta – Eli esimerkiksi maantieteelliset merkinnät. Sehän on arkaluontoinen kysymys maataloudelle Euroopassa. Tätä ei vielä ole ratkaistu. Ja sitten kun katsomme näitä pitkiä käsittelyaikoja, Mercosur halusi saada aikaan 15 vuoden sopimuksen ja totesimme, että siellä on valmiita lyhentämään tätä siirtymäaikaa. Esittelijätte ja muut olette jo puhuneet monista asioista, eli haluaisin lopuksi vain vielä korostaa tätä strategista puolta tässä kauppasopimuksessa. Kun aamulla sitten katsoimme uutisia ja näimme Yhdysvaltojen vaalituloksen, niin nyt tämän sopimuksen strateginen tärkeys on entistä huomattavampi. Eli puheenjohtaja, kollegat, meidän täytyy nyt ponnekkaasti edetä tämän, näissä neuvotteluissa ja meidän täytyy löytää kompromisseja, jotka voidaan saada aikaan kohtuullisessa aikataulussa. Ja tällä tavalla EU liitetään alueeseen, joka on kulttuurisesti ja historiallisesti ja arvojen puolesta liitoksissa Eurooppaan, ja se on tärkeä kauppakumppani koko Euroopan unionille. Kiitoksia. Mr. Seinfeld. Kiitos, Sten Seinfeld. Wszystko zostało powiedziane. E, ale powiem szczerze po dzisiejszej nocy, ale mam na myśli wybory e, w... Kiitoksia. Nyt kun katsotaan Yhdysvaltojen vaalitulosta, niin minulla ei oikeastaan ole mitään myönteistä sanottavaa, eli oikeastaan en halunnut käyttää puheenvuoroa. Matka oli erinomaisesti järjestetty ja erityisen tyytyväinen olen siitä, miten valmistelut hoidettiin. Olin iloinen kaikista tapaamisista, koska ne vahvistivat kaiken sen, minkä jo tiesimme. Ja uskon, että suhteemme ovat erittäin hyvät. Jos kaikki nyt sitten toteutuu, mitä Argentiinan hallitus todella haluaa, niin uskon, että Argentiina on hyvä maa, tai maa, jolla on hyvä tulevaisuus tällä alueella kuulin paljon optimismia. Itse en ole ihan niin luottavainen kuin kollegani. Ehkä se liittyy nyt sitten tähän vaalitulokseen. Ja siksi optimismini on hiukan kutistunut. Meidän täytyy nyt muistaa, että Argentiinassa on vaalit ensi vuonna. Ja hallitus, joka on tehnyt erinomaista työtä, niin emme tiedä, pysykö hallitus vallassa. Sopimukseen liittyvät vuosikausien neuvottelut ja ensi vuonna on sitten sopimuksen toteutuminen. Tässä kaikki minulta. Meillä on vielä suuria haasteita, se pitää paikkansa, mutta Tällaisen sopimuksen strateginen merkitys juuri kun otetaan huomioon Yhdysvaltojen vaalitulos, niin sitä ei pidä aliarvioida. Meidän pitää olla aktiivisesti mukana tässä prosessissa. Eli kiitoksia. Tämä kohta on käsitelty ja siirrymme kohtaan kuusi. Kyse on Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välinen tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus. Nyt täytyy muuttaa, kun Kroatian tasavalta on liittynyt Euroopan unioniin. Menettely ei vielä ole päättynyt. Neuvosto tarvitsee vielä aikaa käydäkseen läpi tämän tekstin. Mutta katsotaan sitten, mitä esittää esittelijämme sanoo Mercosurista Salva. Muchas eh, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä nyt teille ensimmäinen mietintö, jota käsitellään valiokunnassa, joka liittyy sopimuksiin kolmansien maiden kanssa johtuen Kroatian liittymisestä. Nythän Euroopan unioni on siis laajentunut Kroatiaan ja kuten aikaisemminkin artiklussa 24.6 sopimuksessa on puhuttu tullimaksuista ja kauppakysymyksistä GATista. Ja tämä prosessi, josta nyt tänään keskustellaan, sen tavoitteena on saada aikaan parlamentissa sopimus, joka päättää neuvottelut, jotka on käynnistetty EUn ja Brasilian välillä, jotta voidaan toimia sääntöjen mukaan nyt kun tulliliittoon on liitetty uusia oikeuksia. Komissio on tehnyt ehdotuksensa Ja siellä yritetään nyt sitten löytää kummallekin hyväksyttävissä oleva korvausjärjestelmä, jossa otetaan huomioon näiden tiettyjen oikeuksien väheneminen. EUn ja Brasilian välisessä sopimuksessa on tehty muutoksia ja tämä johtuu siitä, että Kroatia on liittynyt tulliliittoon ja tässä on täytetty VTOn säännöt ja meidän täytyy sitten miettiä tullimyönnytyksiä suhteessa tämänhetkiseen järjestelmään. Ja tämä on juuri se asia, jota haluaisin analysoida hiukan tarkemmin. Kuten aikaisemminkin, me ymmärrämme, että aina on aloja, joihin vaikuttavat nämä mukautukset. Ja kiitämme siitä, että komissio ja kaupan pääosaston edustaja on nyt paikalla tässä ensimmäisessä keskustelussa, jossa sitten yksityiskohtaisesti kuvaillaan tätä prosessia, joka liittyy näihin myönnytyksiin, jotka sitten VTOssa määritellään. Esimerkiksi sokeriala on ottanut meihin jo yhteyttä ja olemme nyt valmiita kuulemaan, mitä komissio voi kertoa meille tästä asioista. Tämä on tärkeää keskustelua, jotta voimme laatia mietinnön ja jotta voimme tehdä suosituksia tämän sopimuksen hyväksymiseksi heti kun komissio sitten toimittaa meille virallisen kantansa, mutta kiitoksia. Dankeschön, den gebe ich jetzt den... Kiitoksia sitten varjoesittelijät. Ensimmäisenä Dantti. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Esittelijä jo hyvin tarkkaan kertoi tästä sopimuksesta, josta nyt keskustellaan. Suurimpia ongelmia EU:ssa liittyy siihen mahdollisuuteen, että olisi kuuden vuoden tullit sokeriin liittyen. Ja tämä siis koskee Brasiliasta tulevaa ruokosokeria. Eli se olisi 11 euroa kuuden vuoden ajan ja sitten se laskee ja toi, toisissa se on sitten kahdeksan vuoden ajan 28 prosenttia. Kyse on 70 tonnista vuositasolla ja haluaisin nyt tietää, millä tavalla tämä sitten vaikuttaa, kun ajatellaan näitä määriä, joita tuodaan Brasiliasta Kroatiaan ja kuinka paljon tonneja sieltä sitten tuodaan. Eli ehkä komissio voisi vähän täsmällisemmin kertoa meille näistä määristä, jotka liittyvät tähän kiintiöön suhteessa sitten niihin määrin, joita Brasiliasta aikaisemmin on tuotu Kroatiaan. Dankeschön, Herr Zaradi. Kiitos, Zaradi. Very briefly, uh, it's, uh... Aivan lyhyesti. Tämähän on aivan normaali menettely Samoin on toimittu aiemmissa EUn laajentumisissa silloin, kun näitä järjestelyjä on tehty. Katsomme, että tämä on standardimenettely ja ryhmänä voimme vain puoltaa ehdotettua menettelyä. Olisi toki hyvä tietää, mitkä tuotteet on näin katettu, mutta en usko, että tämä on millään tavalla kiistanalainen järjestely tai tämä vaatisi minkäänlaisia muutoksia. Tämä sopii meille hyvin, kiitos. Frau Tsaratunova. Sitten Thank you, Mr. Chair. And... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää esityksestä ja tuon hänen kommentteja yleensä ottaen Haluaisin myös painottaa sitä, mitä tiedämmekin Brasilian EUn viennin kannalta ja EUn investointien kannalta tärkein markkina-alue latinalaisessa Amerikassa. Brasilia alkaa taas vapauttaa markkinoita ja tuotanto kasvaa. Se on soveltanut kaupan rajoitteita osemalla alueella äskettäin. Joten haluan, että komissio pitää paineita Br- <clears throat> Brasilian suuntaan tässä. Ja viittaa myöskin EUn ja Mercosurin neuvotteluihin. Meidän täytyy vauhdittaa prosessia ja käyttää mahdollisuutta ää, ottaa Mercosurisille Brasilian kanssa. Charles. Kiitos tämän Helmut. Ja danke. Äh, auch ich mich. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää ensinnäkin esittelijää. Meidän täytyy muistaa tämä suhteessa Mercosur-neuvotteluihin ja niiden monimutkaisuuden. Ja meidän täytyy katsoa näitä ongelmia, joita tällä hetkellä on, jotka on mainittu kirjeessä. Ja nehän liittyvät siihen, että meillä oli meillä on tällä hetkellä täysin erilainen lähtökohta ja pyrimme saadaan nyt aikaan erilaisia tuloksia. Esimerkiksi Kroatian sokerin tuonti Brasiliasta liittyy siihen, että EU on poistunut Kroatian sokerimarkkinoilta. Eli meidän täytyy miettiä kysymyksiä ja meidän täytyy katsoa, miten tuotantoossa noudatetaan ympäristösääntelyä sekä siellä että meillä. Eli meidän täytyy jatkaa neuvotteluita juuri näistä aihealueista ja meidän täytyy katsoa, mitä tämä tarkoittaa sitten Brasilian sokerin tuottajille ja työpaikoille ja myöskin ympäristö- ja sosiaalistandardien kohottamiselle. Ja meidän täytyy mahdollistaa myöskin kotimainen tuotanto edelleen. Eli jatkan yhteistyötä esittelijän kanssa ja jatkamme keskustelua sitten, miten voimme löytää ratkaisun näihin haasteisiin. Begin. Kiitos, Ten Begin. Eh, grazie, colleghi. Kiitoksia. Anteeksi, että olin myöhässä. viiden tähden liikkeessä. Henkilökohtaisesti en käsittele tätä asiaa ja muut kollegat nyt eivät ole paikalla, eli minulla ei nyt tästä ole sen enempää kommentoitavaa. Kiitoksia sitten. Komissio saa puheenvuoron. Gimlau ja Bedford. Thank you, Chair. Um, good morning. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Arvoisat jäsenet, olen John Bedford. Olen VTO-asiain yksikön päällikkö komissiossa. Minä olin pääneuvottelija, kun tästä äh, sopimusluonnoksesta neuvoteltiin, joka nyt on käsittelyssä. Ensinnäkin voin vain heijastella esittelijän tilannekuvausta Kyse on kolmannesta sopimusluonnoksesta, joka on nyt valiokunnan käsittelyssä Kroatian liittymisen seurauksena näiden GATT-sopimuksen artikleen mukaisesti. Sopimuksen mukaan EU-hun kohdistuu juridisia velvoitteita VTOn sopimuksessa. Velvoite on se, että varmistetaan, että markkinoille pääsy ehdot laajentuneessa EU:ssa ovat samat, samanlaiset kuin EU 27 tapauksessa ennen kuin Kroatia liittyi EU:hun. Tämä on ydinkysymys. Meidän on varmistettava se, että Kroatian liittyminen ei heikennä Euroopan unionin markkinoille pääsyä WTO: sääntöjen, sääntöjen mukaisesti, kun ajatellaan muita maita. tuotteet, joista neuvotellaan, ovat sellaisia tuotteita, jossa mm, Kroatian tulitariffi VTOn mukaisesti oli matalempi kuin EUn tulitariffi. Kun Kroatia liittyy EUhun, niin se omaksuu, ottaa käyttöön EUn tulitariffit. Näissä tapauksissa, jossa tariffi eh, tuonnille nousee, on neuvoteltava VTO-kumppaneiden kanssa ja on neuvoteltava kompensaatiosta, joka palauttaa tilanteen ennalleen sellaiseksi kuin se oli ennen liittymistä. Tämä on velvoitteemme. Brasilian tapauksessa täytyy muistaa ennen kaikkea kaksi tuotetta, joista on kyse tässä sopimusluonnoksessa, nimittäin sokeri ja siipikarja. Siipikarja sisältää myös kalkkunat. Molemmissa tapauksissa äh, Kroatian tulitariffi oli matalempi kuin äh, EUn VTO-tariffi, eli tässä tarvitaan kompensaatiota. Ensin siipikarja. Siipikarjan osalta Kroatialla oli tullitariffi, joka oli hyvin paljon matalempi kuin EUn tullitariffi. Sitten kun käytetään EUn tariffia, sehän on hyvin korkea se on niin korkea, että on hyvin vaikeata EUn tarifilla tuoda. Eli meidän täytyy kompensoida sitä kauppaa, joka Kroatiaan tuli ennen liittymistä ja VTOn sääntöjen mukaisesti otetaan huomioon kolmen vuoden kausi ennen liittymistä. Tämä volyymi on laskelmien pohjana ja se täytyy sitten kompensoida. Tämä volyymi olisi ollut noin 6500 tonnia ja 1200 tonnia kalkkunaa. Onnistuimme neuvottelemaan laspäin näitä volyymeja. Hyväksyimme eh, pienemmän kiintiön. Eli kyse ei ole mistään rajattomasta eh, luvasta. Kroatia voi toki tuoda kuinka paljon tahansa, mutta meillä on nyt tällainen äh, raja ja onnistuimme neuvostelemaan volyymiä alaspäin 6500 4770 tonniin siipikarjan osalta ja 1200 ja sitä pienennettiin sitten äh, kalkkunan osalta. Nämä ovat varsin rajallisia volyymeja kun ajatellaan EU-kokonaisvolyymeitä. Emme oleta, että näillä olisi mitään syvällisempää vaikutusta EU-markkinoihin. No sitten sokerin tilanne on hieman monimutkaisempi. Kroatialla oli VTOn mukaan matalempi tariffi kuin EU:ssa, mutta tämän lisäksi Kroatia toteutti riippumattomasti tästä aiemmasta, äh, aiemmin mainitusta äh, vielä matalampaa tariffia. Eli se on aina mahdollista. Kroatia toimii juuri tällä tavalla. Tilanne oli ainutlaatuinen ja hyvin poikkeuksellinen. Ai, aikaisemmin tällaista tilannetta ei ole neuvotteluissa tullut vastaan, mutta noudatimme samoja sääntöjä. Katsoimme tuonnin volyymia Kroatiaan juuri ennen liittymishetkeä. Ja tämä on se perusta, jolta laskelmat on tehty kompensaatioille. 114 000 tonnia, eli tämä oli se volyymi ennen liittymistä, ja tältä pohjalta sitten kompensaatio lasketaan. Tämä on jaettu 78 000 tonniin Brasilian osalta ja sitten muu osa kaiken tuonnen osalta. Ja tämä heijastelee sitä tilannetta, joka vallitsi Kroatiassa ennen liittymistä. Osa tuonnista oli nimenomaan äh, äh, Brasiliasta ja osa oli taas kiintiötä, jonka äh, Kroatia avasi kaikille. Eli me heijastelemme tilannetta Kroatiassa ennen liittymistä ja tilannetta sen jälkeen, kun liittyminen tapahtui. 114 000 tonnia sokeria on summa tai volyymi, josta käytiin kovat neuvottelut. Loppujen lopuksi päästiin sopimukseen, joka heijastelee hyvin tarkasti VTOn sääntöjä, kun ajatellaan näitä kompensaatiovolyymeja. Emme antaneet enempää kuin mikä, mihin olimme velvoitettuja VTOn sääntöjen mukaan. Eräs tilanne, niin kuin jo sanoin, oli se, että Kroatia olisi tätä, oli noudattanut seitsemän vuoden ajan tätä hyvin matalaa tullitariffia ja totesimme, että me sitten seitsemän vuoden kauden ajan liittymisen jälkeen tarjoaisimme yhtä lailla matalan tariffin. Eli tässä heijastellaan tilannetta ennen liittymistä. Eli tilapäisesti tämä hyvin matala tullitariffi on käytössä myös yhtä lailla kuuden vuoden Äh, kauden ajan ja sitten äh, vuoden siirtymä ja sen jälkeen normaali tilanne. Tämä heijastelee tai kuva, kuvaa sitä poikkeuksellista tilannetta. Näin ei ole toimittu koskaan aikaisemmin, mutta tässä tapauksessa ja neuvotteluissa otimme huomioon nimenomaan faktat ja siltä pohjalta toimittiin. Keskeistä oli se, että volyymit pidettiin tällä tasolla neuvotteluissa pyydettiin huomattavasti suurempia volyymeja. 320 000 tonnia oli eh, alkuperäinen pyyntö, eli nyt päästiin ikään kuin kolmasosan lopputulokseen. Halusimme varmistaa, että volyymi on todellakin eh, minimissä ja erityisesti eh, korostimme tätä tilapäistä luonnetta näissä tullitarifeissa. Minä ja kollegat, jotka sokerimarkkinoita hallinnoivat, totesivat, että Tärkeintä on pitää volyymi mahdollisimman pienenä, ja se olikin suurimmassa roolissa näissä neuvotteluissa. Puheenjohtaja, toivottavasti varsin lyhyesti kuvailin tämän hyvin monimutkaisen ja vaikean neuvottelutilanteen. Ja jos kysymyksiä jäsenillä on, niin mielelläni niihin vastaan. Kiitos. Thanks a lot. And I give back. Kiitoksia. Ja sitten taas esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissiolle näistä selvityksistä. Kuten kollegani totesivat ja haluaisin kiittää heitä, niin tämä on tavanomainen menettely ja toivottavasti voimme toimia rakentavassa hengessä, jotta voimme toimia joustavasti. Eli kiitoksia näistä puheenvuoroista ja jatkamme työntekoa. Herzlichen Dank. Äh, Kiitoksia. Pysyvä esittelijä esittelee mietintöluonnoksen ja sen pohjalta sitten jatkamme keskustelua. Eli tämä kohta kuusi on käsitelty. Sitten kohta seitsemän on lykätty, kuten sanoin. Seuraavaksi kohta kahdeksan palmuöljy ja sademetsien metsäkato. Tämä on lausunto ympäristövaliokunnan mietintöön. Mutta nyt kun otetaan huomioon, että EU on maailman toiseksi suurin palmuöljyn tuoja, 7 miljoonaa tonnia vuodessa – niin meillä on tietysti monia kysymyksiä, jotka liittyvät tähän kysymykseen. Ja meillä on kauppasopimuksia erinäisten maiden kanssa. Ja siellä kyseessä on FLECT, asetus ja vapaaehtoiset kumppanuudet. Tällä tavalla voidaan parantaa kestävyyttä. Eli esittelijä Begin saa puheenvuoron. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kollegat. Kuten tiedätte, palmuöljy on asia, josta puhutaan hyvin paljon medioissa ja kansalaiset ovat usein huolissaan näistä asioista ja se on, siihen on syynsä. Siihen liittyy terveysriskejä, se on aiheuttanut myöskin ympäristötuhoja Täällä on puhuttu jo hyvin paljon ympäristö- ja terveyskysymyksistä palmu, liittyen, mutta ei puhu, paljon puhuttu siitä, miten sitä käytetään ja miten tällä tuotteella käydään kauppaa. No, palmuöljy yksistään vastaa 40 prosenttia kasviöljyjen kaupasta. 7 miljoonaa tonnia tulee eu alueelle vuosittain lähinnä Malesiasta ja Indonesiasta – ne ovat maailman suurimpia tuottajia ja 85-90 prosenttia tuotannosta on näissä maissa. Elintarviketeollisuudessa ollaan nyt vähentämässä palmuöljyn käyttöä juuri markkinointisyistä. Ja monet eivät tiedä, että palmuöljyä käytetään myöskin biodieselin tuotannossa ja että kun tätä käytetään polttoaineisiin, niin se johtaa sitten elintarviketuotannon vähenemiseen. Tämä on luonut suuria paineita biodiversiteettiin ja ympäristöön. Tämä on johtanut metsien tuhoutumiseen. Eli meidän täytyy vähentää tämän tuotteen käyttöä ja toisaalta meidän täytyy kannustaa sen kestävään tuotantoon. EU on maailman toiseksi suurin tuoja tämän tuotteen osalta, eli 7 miljoonaa tonnia vuodessa. Eli me olemme nyt tilanteessa, jossa voimme muuttaa pelisääntöjä. Olen ajatellut ehdottaa sitä, että olisi eriytetyt tullimaksut kestävälle palmuöljylle, eikä toimia niin, että se kiellettäisiin. Indonesian kauppasopimuksessa on mukana myöskin palmuöljy nollatulleilla – ja meidän pitäisi keskeyttää biodieselin tuotanto, kun se on tuotettu palmuöljystä. Ja toivon, että tässä nyt selkeästi esittelin tärkeimmät kohdat ja tietysti jos teillä on kysymyksiä, niin olen valmis tekemään yhteistyötä, jotta saamme aikaan yhteisen ratkaisun tästä aiheesta, joka on hyvin tärkeä, mutta hyvin kiistanalainen. Nyt odottelen kommentteja. Kiitos sitten varjoesittelijät Winkler. Uh, chairman, thank you very much and uh, dear colleague. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kiitos esityksestä. Yksi tärkeä aihe on vaikutukset paikalliseen ympäristöön ja paikallisiin asukkaisiin. Tämä ei ole aina tasapainoista. Meidän täytyy löytää kestävä tie eteenpäin, joka yhdistää taloudellisen, talouden edistymisen ja, ja kaupan ja toisaalta sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat. Mahdollisesti yksi tie eteenpäin olisi sertifiointijärjestelmä, joka on jo olemassa, CSPO. Sert- sertifioitu kestävä palmuöljyjärjestelmä. järjestelmä Meillä on arvokasta kokemusta konfliktimineraaleista, jossa me tasapainotamme kehityskysymyksiä, sosiaalisia kysymyksiä, taloutta ja kauppaa. Ja Euroopan talouden vaatimukset. Jos löydämme oikean tasapainon, olemme oikealla tiellä. Olen avoin yhteistyöhön tässä lausunnossa. Kiitos sitten Saariu. Thank you, Mr. President. I'm speaking. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Kamalin sijaisena. Hän on varjoesittelijä ECR-ryhmässä. Valitettavasti hän ei ole tällä hetkellä paikalla. Niin kuin tiedätte, hän on myös pysyvä esittelijä EU-Malesia vapakauppasopimuksen osalta ja hän seuraa hyvin tarkkaan keskustelua, jota käydään palmuöljystä ja on seurannut sitä jo monen vuoden ajan. Keskustelu liittyy myös metsätuhoihin ja ihmisoikeuksien rikkomuksiin. Tänään haluaisin puhua palmuöljyn kestävästä tuotannosta. Kamal on seurannut hyvin tarkkaan kestävän palmuöljyn tuotantojärjestön toimintaa. Hän tukee tämän pyöreän pöydän foorumin työtä, mutta hän toteaa, että on edelleenkin ongelmakohtia kestävässä tuotannossa. Haluamme korostaa pääasiassa kolmea seikkaa. Vaikkakin sertifioidun palmuöljyn saannissa on ollut parannusta – niin kyse on kuitenkin vain tärkeimmistä tuotteista. Täytyy tehdä vielä lisätyötä muilla kuin elintarvikealoilla käytettävän palmuöljyn suhteen. Tuotteita käytetään esimerkiksi terveydenhoidossa, kauneudenhoidossa, kotitalouskäytössä ja niihin liittyy vielä ongelmia. Meillä on myös säännöt, jotka liittyvät elintarvikkeiden merkintöihin ja tällä alalla äh, tarjonta tuotantoketjussa on vielä ongelmia. No sitten sertifioitujen ja muiden tuotteiden mahdollinen sekoittuminen ei ole äh, vielä pystytty täysin eriyttämään näitä tuotantolinjoja, vaikkakin meillä on merkinnät, jotka mahdollistavat sen, että nämä eri öljyt eivät sekoittuisi. Täytyy myös paremmin huomioida tuontoketjun pienet toimijat. Meillähän on tämä sertifiointimahdollisuus, jossa tämä voitaisiin huomioida. Monet sanovat, että korkeat kustannukset muodostuvat esteeksi sille, että sertifiointi toteutuisi ja pienet toimijat sitten joutuvat pois markkinoilta tämän takia. Sitten vielä muutama sana EU-Malesian vapakauppasopimuksesta. Tätä prosessia tulisi tässäkin valossa jatkaa. Haluamme, että kauppan ja kestävän kehityksen luku edistyisi niin, että huomioitaisiin myös luonnonvarojen käyttö. Tarkoitus on varmistaa se, että kauppa ei suoraan johda siihen, että suojeltuja alueita tuhotaan, eikä käytetä sellaisia käytäntöjä, jotka voivat olla haitallisia. Kiitoksia Kamalin puolesta. Mr. Schuster. Kiitos, Schuster. Vielen Dank. Äh, ja, da unsere... Kiitoksia. Meidän varjostelemme nyt ei ole paikalla, mutta luen nyt hänen puheenvuoronsa. Palmuöljy on kaikkialla siivoustuotteissa, elintarvikkeissa – Monikansalliset yritykset saavat siitä valtavia voittoja ja samalla se tuhoaa pienviljelijöiden elinkeinon. Tämä johtaa biodiversiteetin tuhoutumiseen, metsien häviämiseen. Se on seurausta palmuöljyn nautinnasta. 66 miljoonaa tonnia vuodessa palmuöljy on eniten käytetty kasviöljy ja joka päivä suuret osat sademetsää Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa – ja Afrikassa tuhoutaan, jotta voidaan lisätä viljelyä ja tämä vapauttaa paljon hiiltä ilmi, ilmakehään. Indonesia on suurin tuottaja, se on mennyt Yhdysvaltojen ohi kasvihuonepäästöjen osalta vuonna 2015. Ja Indonesiassa yli 700 maakonfliktia liittyvät palmuöljyteollisuuteen. Ihmisoikeuksia on rikottu, lapsityövoimaa on käytetty, näin käy joka päivä myöskin niin sanotustu kestävillä tiloilla. Mitä pitäisi tehdä näille ongelmille? Meidän täytyy saada aikaan kauppasopimuksia kyseisten maiden kanssa, joissa on mukana sitovia kestävän kehityksen lausekkeita. Ja niissä on keskityttävä ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen. Lisäksi meillä pitää olla toimenpiteitä, jotta voimme selvitä metsien tuhoutumisesta, pakkotyöstä. Meidän täytyy torjua työntekijöiden lasten hyväksikäyttöä. Yritysten täytyy toimia kestävällä tavalla koko tuotantoketjussa, jotta voidaan varmistaa, että palmuöljyä tuotetaan eettisemmällä tavalla. Avoimuus ja jäljitettävyys ovat keskeisiä ja viime kädessä yritysten pitää tuotannon kaikissa vaiheissa sitoutua kestävään toimintaan. Se on tärkeää ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden kannalta ja näin voidaan var- antaa takeita siitä, että ei käytetä pakko- tai lapsityövoimaa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Aldesta Shantova. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää johdannosta. Ja tästä kommentista tästä tärkeästä ja myöskin herkästä asiasta. Pohjelmoiden tuotanto on johtanut laajaan sademetsien tuhoon, joka on yksi vakavimmista ympäristöongelmista planeetallamme. 1504 kilometriä öljy, pa, palmuöljy äh, tuotantoala, se on tuhat nyt ja tuotantoala on suurempi kuin tsekki nykyään. Ja sademetsien tuhoitaminen on edistänyt ilmastonmuutosta lisännyt hiilidioksidin päästöjä. Palmuöljyn tuotanto heikentää ympäristöä monin tavoin vain kemialliset aineet, joita tuotannossa käytetään, myrkyttävät vettä ja vaikuttavat ihmisiin eläimiin. Kaiken tämän huomioiden kauppakumppaneille pitäisi tehdä selväksi meidän hyvin perustellut huolemme palmoöljyn käytöstä ruoanlaitossa ja muualla. Tämä merkitsee, että palmuöljytuotannon pitäisi loppua kokonaan, mutta tuotannon pitäisi olla vastuullisempaa ja valvotumpaa. Pitäisi käyttää kestävän palmuöljyn tuotannon sertifikaatteja. Ja tämä on yksi keino puuttua asiaan. Pitäisi myöskin miettiä, miten kuluttajille kertoisin paremmin palmuöljyn käytännössä vaikutuksista – Odotan esittelijän luonnosta ja jatko keskusteluja muiden kanssa. Kiitos. Thanks a lot. Um... Kiitoksia. Uesta, Helmut. Thank you, Chair. Also our shadow is not... Kiitos puheenjohtaja. Meidän varjoesittelemme ole paikalle, joten hän pyysi minua lukemaan ääneen kuen kannanoton. Yleisesti voimme yhtyä esittelijän esittelemään kantaan, kun ajatellaan palmuöljyä ja metsäkatoa. Palma, pa, palmuöljy on yksi tärkein syy metsäkadon taustalla. Indonesiassa ja Malesiassa tuotetaan yli 85 prosenttia maailman palmuöljystä. Kyse on tärkeimmästä metsäkadon syistä Indonesiassa. 75 prosenttisesti se on myös vastuussa esimerkiksi Borneon metsäkadoista Greenpeacein tutkimuksen mukaan. Kyse on myös siitä, että alkuperäisväestö joutuu jättämään kotiseutunsa, kun maa otetaan palmuöljyn viljelyn käyttöön. Ihmiset myös vastustavat tätä maan rohmuamista ja näin heitä, he joutuvat sitten ongelmiin. Palmuöljyteollisuus on yhdistetty myös ihmisoikeusrikkomuksiin. On puhuttu lapsityövoiman käytöstä ja pakkotyöstä. Kyse on tuhansista lapsista, joita käytetään väärin tässä tällä alalla. Kyse on myös monikansallisten yritysten valtavista voitoista, jotka tuhoavat sitten pienten toimijoiden mm, elannon. Palmuöljyä myös usein viljellään laittomasti ja se ei ole kestävällä pohjalla. Me emme pääse aavikoitumisen vastaisiin tavoitteisiin tällä tavalla – kun paikallisyhteisöjä äh, hyödynnetään tässä tuotannossa ja myös äh, turvemaita tuhotaan. Täytyy varmistaa, että äh, kriteereistä pidetään kiinni tuotannossa ja rikkomuksista rangaistaan. Sen takia olemme vedonneet SPO, että kriteereitä toteutetaan johdonmukaisesti. Olemme vaatineet myös, että komissio tukee monenvälisen sertifiointijärjestelmän luomista niin, että voidaan taata sertifioidun palmuöljyn tuotanto. Meillä on myös muita vapaaehtoisia järjestelyjä SPOn lisäksi. Noin tuhat yritystä toimii tällaisissa järjestelyissä ne voisivat myös tehostaa toimintansa suurten yritysten vastapainoksi. Sen takia tarvitsemme kunnianhimoisia tavoitteita ja sitoumuksia yhtä lailla, jota olemme, olemme sitoutuneet vastustamaan konfliktimineraaleja sääntelypuitteistolla. Haluamme taata yhtäläiset toimintamahdollisuudet ja sellaiset markkinat, jotka toimivat eikä, eivät kädistä metsäkatoa. Tarvitsemme myös vapaaehtoisia sopimuksia kumppanuussopimuksista niin, että voidaan toimia sen esimerkin mukaan, joka meillä on puuntuotannon osalta olemassa EU-ssa. Komission on lisättävä valvontaa. Palmuöljy on kuitenkin suoraan vastuussa metsäkadosta hyvin pitkälti Tämän välineen käyttö vaatii sitä, että myös sertifiointijärjestöt ovat mukana tässä työssä. Kuluttajina meillä on myös mahdollisuus perehtyä niihin tuotteisiin, joita me käytämme. Voimme tarkistaa, mikä näiden tuotteiden sisältö on, esimerkiksi käyttämällä modernia teknologiaa. Me voimme itse myös vaikuttaa siihen, että palmuöljyn käyttö pienenee. Kiitos. Thanks a lot, and then I will give the floor to... Kiitos. Ja sitten komissiosta Stilstra. Um, if you allow me... Jos sallitte, antaisin puheenvuoron kollegalle, niin herran Baselille kaupan pääosasta. Saattaisin sitten täydentää. Thank you, good morning. Kiitos huomenta. kun mietimme toimia palmuöljyn suhteen. Komissio on hyvin perillä palmuöljyn viljelyyn ja metsäkaadon välillä. Silloin on tärkeimmäistä periaatteista jonka valiokunta on hyvin, eli syrjimättömyys. Vaikka palmuöljy jossakin osissa maailmaa on kytköksissä sen tuhoutumiseen, jossakin osin jossakin paikoin ja muut tuotteet taas sen kanssa jossakin muualla, joten täytyy kysyä, miksi me juuri keskitymme metsäkatoon juuri palmöörin tapauksessa. Sitä täytyy miettiä ja täytyy pitää myös kiele, kielestä huolta. Kestävää palmööli voi merkitä eri asioita eri ihmisille. Perimmäinen huolenaihe on tämä varhaisempi, aikaisempi maankäyttö palmööljyä viljelemässä, joka oli metsää. Mutta tämä ei aina selviä ilmaisusta kestävä palmuöljyn tuotanto verrattuna muihin raaka-aineisiin. Sekin kannattaa muistaa, kun lausuntoa laatii. Että biopolttoaineisiin tulee, pyydän, että tarkastatte uudistuvien polttoaineiden direktiivin ja sen säädökset, kun palmuöljy otetaan biodieseliksi. Se täyttää tietyt kriteerit johon kuuluu se, että pitää välttää äskettäin metsinä olleiden, me, alueiden käyttää palmuöljytuotantoa. Meillä on esimerkiksi kuluttajatuotefoorumi. Siellä monet maailman brändit ovat sitoutuneet 2020 mennessä nollametsäkatoon. Ja yksi työkalu, joka voi auttaa, on FAO OECDn äskettäinen suunta, äskettäiset suuntaviivat vastuullisesta maataloustuotannosta. Ja vapaakaupasopimukset Maalesian kanssa ja neuvottelut Indonesian kanssa ovat relevantteja. Me varmasti haluamme kauppa- ja kestävä kehitysluvun näihin vapaakauppasopimuksiin ja olemme valmiita keskustelemaan Indonesian kanssa tästä ja nähdäksemme, missä määrin kysymykset, jotka liittyvät palmuöljyn tai biodiversiteetin säilyttämiseen tai työntekijöiden oikeuksien laajemmin, pitäisi ottaa mukaan tähän sopimukseen. Mutta kuten tiedätte, olemme neuvottelut varhaisessa vaiheessa. If I can just then add on, on two points. Um... Jos voi vielä lisätä kaksi seikkaa. Ensinnäkin metsäkato. Jotkut ovat aivan oikein viitanneet siihen työhön, jota olemme viimeisen 10-12 vuoden aikana tehneet. Niin sanotun FLECT-toiminnan yhteydessä. Olemme kovasti ponnistelleet ja tuloksiakin olemme saaneet tämän välineen avulla, kun olemme pyrkineet vastustamaan laitonta puunhakkuuta – tällä alalla jatkossakin investoidaan. Laiton puunhakku on vain yksi tekijä tässä laajemmassa metsäkatokeskustelussa. Sekä EUn metsästrategia että seitsemäs äh, ympäristön toimintaohjelma viittaavat siihen, että komission pyydetään harkitsevan sitä, että kehitettäisiin toimintaohjelma metsäkadon vastustamiseksi. Tällainen mahdollinen toimintaohjelma on ajatuksissamme, kun olemme toteuttaneet tutkimuksen siitä, miten voisimme tehostaa EUn toimia metsätuhon vastustamiseksi ja metsien tilan heikkenemisen hidastamiseksi. Olettaisimme, että alkuvuodesta 2017 tämä tutkimus olisi valmis ja se liittyy tähän laajempaan kontekstiin metsätuhon yhteydessä. Monet ovat maininneet palmuöljyn yhteydessä kielteisiä seikkoja, jotka usein yhdistetään palmuolin tuotantoon. Pitää paikkaansa, että kyseessä on myös suuri teollisuuden ala. Eli tähän liittyy myös paljon erilaisia intressejä. Kyse on myös tulonlähteestä kyseisille maille. Luonnollisesti tunnistamme, tunnustamme täysin ne ympäristö näkökohtiin liittyvät kielteiset seikat, joita palmuöljyn tuotantoon usein yhdistetään. Hyvin pian käynnistämme erityisen tutkimuksen palmuöljyn viljelyn ympäristövaikutuksista ja tätä kautta saamme syvällisen analyysin nykyisistä kestävyysstandardeista. Jotkut tämä jo mainitsivatkin. Tutkimuksessa juuri näihin kysymyksiin syvennytään ja näin voimme sitten pohtia sitä, mitä voisimme tehdä metsäkadon ja palmuöljyn viljelyn alalla äh, tulevina vuosina. Vain nämä lisätiedot halusin vielä välittää teille. Thanks a lot. And... Kiitoksia. Ja sitten vielä valmistelija. Bene, ringrazio tutti colleghi. Kiitos kaikille kollegoille puheenvuoroista olemme nyt oikealla tiellä. Eli jatkamme työtä ja toivottavasti saamme aikaan sitten lausunnon, jota mahdollisimman monet voivat tukea. Kiitos. Dankeschön und Ihren Bericht werden wir dann am 5. Kiitoksia ja sitten 5. joulukuuta jatkamme keskustelua tästä mietinnöstä. Kiitoksia. Tämä kohta kohta päätyy tähän ja sitten kohta yhdeksän EUn arktinen politiikka. Tämä on Afetin ja Envin yhteisasia. Laadimme mietinnön komission tiedonantoon liittyen. Tähän liittyy myöskin kauppakysymyksiä, joten me laadimme mietintöön lausunnon ja David Martin esittelijä, valmistelija saakin heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kuten kollegat tiedätte, tämä kaattaa virallisesti kahdeksan maata mukaan lukien Tanskan. Äh, Grönlannin kautta ja sitten Suomen ja Ruotsin ilmastonmuutos uhkaa arktisen alueen villieläimiä, mutta se tarjoaa myös mahdollisuuksia investointiin. Äh, arktisen meren jään sulaminen mahdollistaa energiaresurssien käytön, uusien laivareittien avaamisen ja uuden kuljetus- Äh, kuljetusinfrastruktuurin luomiseen ja turismiin. Arktisesta alueesta on strategisesti tärkeä, erityisesti koska uudet energialähteet ovat tärkeitä EUlle, myös Aasalle, Kiinalle, Japanille, Singaporelle, Intialle. Niillä kaikilla on nyt tarkkailijaisuus arktisessa neuvostossa, mutta tehtävämme on keskittyä ainoastaan EUn arktisen alueen strategian kauppaan – kroppaa koskeviin piirteisiin. Ja kaikkien toimen pitää tapahtua kestävällä tavalla ja täytyy täysin kunnioittaa alkuperäiskansoja. Toiseksi äh, kauppa ja kestävä kehitys luku vapaakauppasopimuksella varmistaa, että arktiset maat noudattavat korkeita ympäristöstandardeja ja säädökset kestävälle ja kestävän kallastuksen ja metsätuotannon kriteerejä. Tämä pätee esimerkiksi SETAan ja suhteessa Norjaan ja Islantiin meidän täytyy tarkastella äh, luonnonvarojen kestävää käyttöä. Ja sitten olen itse kiinnostunut. Ja äh, parlamentti on äh, painostanut hylkeiden, kalastuksen, hylkeiden metsästyksen kieltoon ja sanotaan, että tässä on maailmankauppajärjestön sääntöjen mukaan ne ja Yhdysvallat ja Venäjä ovat ottaneet käyttöön sanoja sääntöjä ja ne auttavat ylläpitämään monimuotoisuutta arktisella alueella ja hylkeet ovat myös tärkeitä ekosysteemille, koska lausunnoilla tekstirajat, pyrin tekemään muutaman rajoit- tarkistuksen, jotain voin ottaa alkuperäiseen lausuntoon. Haluan tehdä tarkistuksen myös sitovista CRS-vaatimuksesta yritysten sosiaalinen vastuu ja että tarvittaisiin laajempaa rahoitusyhteistyötä esimerkiksi säätämien ja rautateiden kehittämiseen, joka on tärkeää talouden toiminnan kannalta. Ja sitä halusin tarkistuksen, joka koskee kansainvälisen merenkulkujärjestön roolia, kun se asettaa merenkulun standardeja ja myöskin tämä NAPA-alueen koodisto on astumassa voimaan, jossa on mainitaan ja arktisella alueella liikkuville laivoille. Ja sitten haluamme tukea Grönlantia, niin että se edistäisi kestävää kalastusta Grönlannin vesillä. Ja toistaisin. Meidän tehtävämme on tarkastella kauppanäkökulmia. On valtavia kysymyksiä, että arktisen alueen hyödyntämiseen liittyy valtavia ympäristökysymyksiä, mutta keskityn tässä valiokuntamme rooliin ja lopetan tähän. Kiitoksia. Niin, koska muuten meillä olisi ristiriitoja muiden valiokuntien kanssa, mutta tämä on meidän linjamme. Sitten varjoesittelijä. Andre Kiin, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollega David Martinia tästä luonnoksesta ja hyvistä ehdotuksista. Haluaisin lisätä tiettyjä seikkoja ja lähtisin liikkeelle luonnoksesta Euroopan unionin politiikan suhteen arktisella alueella. On syytä mainita, että kun ajatellaan Suomen tuleva puheenjohtajuutta arktisessa neuvostossa 17-18 kaudella, niin tässä meille tarjoutuu myös EUna hyvä mahdollisuus kehittää arktista politiikkaa eteenpäin. Myös Kanada, USA huippukokous, joka järjestettiin lokakuussa, niin Kanada ja EU sopivat siitä, että ne tekevät yhteistyötä myös arktisessa neuvostossa. Eli siellä tulisi päästä siihen päätökseen, että EU akkreditoitaisiin täysjäseneksi. Ja tästä meillä on myös huippukokouksen julkilausuma. Kun ajattelemme Intan lausuntoa tässä mietinnössä, niin minusta meidän tulisi korostaa EUn kauppapolitiikan roolia kun ajatellaan kestävää kehitystä ja ihmisoikeussitoumuksien toteuttamista. Tässä täytyy muistaa myös hiljan toteutetut vapakauppasopimukset ja myös SETA. Korostaisin myös uusien laivareittien merkitystä. Ne liittyvät myös arktisen alueen kauppaulottuvuuteen. SETAN luku, joka liittyy merikuljetuksiin ja julkisiin hankintoihin, on näin ollen tervetullut. Aion tehdä tarkistuksen tästä aiheesta ja todeta, että eurooppalaisten yritysten osallistuminen Kanadan julkisten hankintojen markkinoille vaikuttaa myös EUn laivanrakennusalaan, erityisesti kun ajattelemme jäänmurtajia. unohdin nyt tämän kohdan numeron, mutta minä ehdotan, että tulisi korostaa sitä, että Kanada ja EU ovat vahvistaneet sitoumuksensa vahvistaa yhteistyötä arktisilla alueilla. Meillähän on yhteinen julkilausuma, joka tulisi myös mainita tässä kohtaa. Ja tässä kohdassa, jossa kohdassa viisi, jossa puhutaan näistä aiheista, voisimme lisätä vielä, että katsomme, että tällaisten määräysten tulisi olla osana kaikissa tulevissa vapakauppasopimuksissa, joita EU tekee arktisten kumppaneittensa kanssa, sellaisten kumppaneiden, jotka eivät ole EUn jäsenvaltioita. Aion siis tehdä tällaiset tarkistukset ja kiitos tästä luonnoksesta. Thanks a lot. And now... Kiitoksia. Sitten ECRstä Zaatrille. Thank you, Mr. Kiitos. Tiedämme on merkittävä toimija arktisella alueella. Se on omistautunut toiminnallisella siellä, siellä on politiikkaa monilla alueilla kalastuksesta luonnonvaroihin ja kestävän kehitykseen ja tutkimukseen. Siksi tätä lausuntoa tarvitaan. Panta muutama asia. Kohta yksi. On olla esittelijän kanssa samaa mieltä, kun hän painottaa uusia mahdollisuuksia talouden kehittämiselle ja investointin näkymiä erityisesti energiavarojen hyödyntämistä ja maakaasun tuotantoa. Ehkä pitäisi vain lisätä, että tehtävä ei ole helppo. Meidän täytyy ottaa huomioon äh, infrastruktuurin rajoitteet, vuoden näköjen vaihtelu äh, ja äärimmäiset ilmasto-olot, teknologiset ongelmat ja jotkut ympäristökysymykset. Varsa 7 esittelijä viittaa vapaakauppasopimuksiin Islannin ja Kiinan kanssa. Tässäkin pitäisi olla huolenaiheemme meiltäkin. Me tiedämme, että Kiina on yhä kiinnostuneempi alueesta. Islannin ja Kiinan sopimusta voidaan pitää ensimmäisenä askeleena, jossa Peking pyrkii saamaan paremman pääsyyn luonnonvaroihin ja laivareitteihin, joten meidän pitää olla kiinnostuneita ja seurata tapahtumia. Kolmanneksi Venäjä. Merkittävä voimatekijä, jolla on no, noin puolet arktisesta alueesta. Me tiedämme EU- ja Venäjän suhteet. Ne ovat lähes jäässä. Meillä on lepäpaakapasopimusta EU ja Venäjän kanssa. Meidän mahdollisuutemme seurata ja vaikuttaa heidän toimiinsa tuolla alueella ovat rajoittuneet, mutta arktinen alue on yksi viimeisistä alueista, jossa on ainakin sektorikohtaista vuoropuhelua EUn ja Venäjän kanssa. Meidän pitäisi käyttää tätä seurataksemme kehityksestä ja käyttää tämä mahdollisuutta vaikuttaa ainakin jossain määrin Venäjän intresseihin ja toimiin alueella. Sinne kaikki lausunto on oikein tervetullut ja Odotan yhteistyötä ja työn valmistumista Mesteliä kanssa. And Helmut Scholz. Kiitos sitten Scholz. Danke Bernd. Kiitoksia. Haluaisin kiittää valmistelijaa. Tämä on tärkeä lausunto. Olen varmaan kaikki siitä samaa mieltä. Ja puuttuisin muutamaan huomioon. Ja varmasti ryhmäni myöskin tekee tarkistuksia. Eli meidän täytyy nyt todeta, että maaliskuussa meillä oli uusi negatiivinen ennätys, mitä tulee jään paksuuteen talvella. Eli me kaikki asiat, joista nyt keskustellaan, esimerkiksi ilmastonmuutos, ne pitää ottaa, ne ovat tärkeitä haasteita, kun ajatellaan tätä kaupallista yhteistyötä arktisella alueella. Haluaisin erityisesti kiittää parlamentin tutkintayksikköä, tutkimusyksikköä. AFETissa, Intassa ja muissa valiokunnissa on käsitelty näitä monimutkaisia kysymyksiä. Ja nyt on teetetty tutkimus EUn arktinen politiikka aluekontekstissa – siellä on mainittu kansalliset painopistealueet ja strategiat arktisella alueella. Ja otan vain kolme esimerkkiä, koska niitä on paljon enemmän. Meidän pitäisi puhua lähinnä kauppakysymyksistä, mutta Tanska, Grönland ja Färsaaret, ne odottavat, että haurasta ilmastoa ja ympäristöä tällä alueella kunnioitetaan. Ja Ruotsi puhuu siitä, että ympäristönsuojelu on ehdoton prioriteetti, joka on tärkeämpää kuin talouskehitys. Ja sitten kansainvälinen yhteistyö. Yhdysvallatkin on sanonut, että vastuullinen toiminta on tarpeen arktisella alueella, jotta voidaan suojella luonnonvaroja tällä alueella. No, kaikkihan tukevat näitä ympäristökysymyksiä, kestävää toimintaa, haasteita, joita arktisella alueella on. Ja siksi GUE haluaisi, että kun puhutaan kauppapolitiikassa arktisesta alueesta, niin meidän täytyy muistaa, että se on ainutlaatuinen alue ympäristönsä puolesta – ja sitä ei voida käsitellä kuten mitä tahansa aluetta. Eli nyt tarvitaan hyvin kunnianhimoisia suunnitelmia, kunnianhimoisempia kuin mitä komissio on nyt ehdottanut tai korkea edustaja. Varmaan olemme samaa mieltä siitä, että jos vaikka öljyonnettomuus tapahtuisi arktisella alueella, niin sillä olisi valtavia tuhoisia vaikutuksia. Eli meidän pitäisi myöskin ottaa Antarktis-sopimus esimerkiksi. Siellähän on maailman suurin suojeltu alue. Tästä sovittiin muutama viikko sitten. Ja meidänkin pitäisi vastaavalla tavalla miettiä kaikkia kauppakysymyksiä jotka jollain tavalla liittyvät öljyyn ja öljyn hyödyntämiseen arktisilla merialueilla. Ja meidän täytyy myöskin katsoa, millaista raskasöljyä käytetään laivoissa, kun ne kulkevat arktisilla merialueilla. Niin ikään myöskin arktisen alueen kalastus pitää ottaa huomioon. Eli meidän täytyy miettiä suoja-aluetta, jolla öljyn lohenta ja kalastus on kiellettyä. Ja meidän pitää kieltää myöskin tankkien kulkeminen näillä alueilla. Monien maiden arktisessa strategiassa on puhuttu juuri kaupan vahvistamisesta arktisella alueella. Mutta meidän täytyy katsoa, miten fossiilisia polttoaineita käytetään näillä alueilla. Meidän pitää löytää uusia tapoja käydä kauppaa arktisten maiden välillä. Kiitos. Dank, Mr. Takula. Kiitoksia. Takkula, haluatteko te liittyä keskusteluun? Thank you. I think that... Kiitos puheenjohtaja Näyttää sille, että tytöt ja pojat ovat tuolla tulkkikopissa, niin voinpa sanoa pari sanaa suomeksi. Arvoisa puheenjohtaja, muutama sana tästä, koska tulen arktisen, arktisilta, no ihan arktisilta alueelta, mutta kuitenkin Suomen Lapista ja, ja, ja <clears throat> on erittäin tärkeää ja tervehdin tätä aloitetta arktisesta politiikasta. Voi sanoa, että arktinen alue on niin kuin kohdannut monia haasteita ja tulee kohtamaan myös niitä tulevaisuudessa ja siinä mielessä on hyvä, että tähän kiinnitetään huomioita. Ja voi sanoa näin, että kun katsotaan sitten Euroopan unionin Suomi, Ruotsi ja Tanska kai ovat niitä maita, jotka suoraan ovat ikään kuin arktisia maita. Täällä on tämä yhteys ja, ja siinä mielessä on tärkeää myöskin huolehtia tästä pohjoista ulottuvuudesta arktisista alueista. Myöskin on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että, että tuon alueen haavoittuva luonto ja siihen liittyvät kysymykset otetaan paremmin huomioon ja tätä myöskin sitten komissio siinä omassa, omassa esityksessään on alviivannut näitä ilmastonmuutoksen ja vaikutuksia ja toisaalta luonnon herkkyyteen liittyviä kysymyksiä. On erittäin tärkeää, että me voidaan kehittää kestävällä tavalla infrastruktuuria arktisille alueille ja on tärkeää myöskin sitten saada nuo alueet kestävällä tavalla kehitykseen mukaan ja saada kauppaa, taloudellista kasvua siellä, siellä vahvistettua. Ja tässä on myöskin tärkeää huolehtia siitä, että Venäjä on mukana tässä yhteistyössä. Viime aikoina tämä, nämä Venäjän sanktiot ovat jollakin tavalla blokanneet Venäjää hiukan syrjään, mutta tässä kohde on ehkä hyvä muistaa, että me tarvitaan yhteistä sitoutumista ja me tarvitaan myöskin kumppanuutta Venäjän kanssa näissä kysymyksissä, eli geopoliittisesti tuo alue on myös tärkeä Venäjälle ja siinä suhteessa olisi toivottavaa, että hyvä yhteistyö Venäjän kanssa myöskin löytyy ja, ja se voi hyödyttää ja hyödyttää sitten molempia ö, osapuolia. Eli arvoisa puheenjohtaja, tässä ystävämme David Martin on raportoijana ja, ja tiedän, että hän tuntee näitä alueita ja hänellä on halua myöskin tehdä tästä hyvää tasapainoinen mietintä, missä tämä herkkä ja haavoittuva, mutta niin kaunis osa eurooppalaista todellisuutta, eli arktiset alueet tulee sitten hyvin huomioiduksi ja myös sillä ajatuksella, että ihmiset voivat elää sitten ehyttä ja tasapainoista elämää myöskin, myöskin pohjoisessa. Tarvitaan sinne kestäviä ratkaisuja, kestävää taloudellista, kestäviä taloudellisia ratkaisuja ja niin kuin tässä monen otteeseen on todettu myöskin infrastruktuuria, jonka päälle sitä voidaan rakentaa. Näillä muutamilla ajatuksilla nyt tätä, tätä raporttia ja, ja tuota, niin, lopetan tähän. Thanks a lot. And now... Kiitoksia. Ja sitten ulkosuhdehallinnosta Jackal Peterson. Is this working? Yeah, thank you. Toimiko mikrofoni? Kiitos. Minä olen neuvonantaja ulkosuhdehallinnossa näissä arktisissa asioissa. Kiitos, että saan lyhyesti puheenvuoron. Me olemme antaneet yhteisen tiedonannon, joka annettiin huhtikuussa. Olette tietoisia, että tarkoitus on löytää tasapaino juuri niiden tekijöiden välille, jotka tässäkin valiokunnassa ovat nousseet esille ja myös muissa valiokunnissa. Ilmastonmuutos on huomattava äh, paine, on ponnisteluja estää sitä ja tarvitaan myös äh, lieventäviä toimia. Haluamme suojella ympäristöä ja selkeästi olemme ottaneet huomioon viimeisen puhujan esittämät kommentit. Ihmiset asuvat tällä alueella. Se on hyvin moninainen, monipuolinen alue. Kuitenkin alueella asuu hyvin vähän ihmisiä, jotka tulevat sanomaan meille vain niin, että suojelkaa nyt tämä alue. He katsovat, että on suuri ero arktisen alueen välillä, jossa he asuvat, ja sitten taas sen aivan etäisen arktisen alueen välillä, jossa kukaan ei asu. Eli tässä tarvitaan todellakin tasapainoa toisaalta suojelun suhteen kun estämme kielteisiä vaikutuksia ja toisaalta täytyy muistaa kestävä kehitys tällä alueella. Kun ajatellaan ehdotuksia tässä lausunnossa, niin katson, että tästä on hyötyä. Ymmärrän, että tarkistuksia on tulossa vielä esittelijältäkin. Olette varmasti tietoisia siitä, että myös me seuraamme työtä kalastus- ja regivaliokunnassa ja muissa valiokunnissa haluaisimme käyttää tilaisuutta hyödyksemme ja nostaa asian ikään kuin laajempaan perspektiiviin. Aivan niin kuin omassa lausunnossanne toteatte, kyse on totta kai arktisista alueista. Meillä ei välttämättä ole niinkään paljon painoarvoa. Täytyy olla huolellinen sen suhteen, minkälaisia signaaleja välitämme eh, liittyen tähän kokonaistilanteeseen. Aivan niin kuin tiedonannossa totesimme, olemme sitoutuneita toimimaan kaikki kaikkien valtioiden kanssa, myös sellaisten kanssa, jotka eivät ole arktisessa neuvostossa, mutta jotka ovat kiinnostuneita näistä asioista. Haluamme huomioida myös liikeyritykset ja kansalaisyhteiskunnan. Haluamme nimenomaan löytää tämän vaikeasti saavutettavan tasapainoisen kannan. Haluan kiittää mielenkiinnosta tätä työtä kohtaan ja on tärkeää, että olette tässä mukana. Kiitoksia. Oliko vielä muita? Niin, Helmut vielä. Yeah, uh, I have a question to the commission. Minulla on kysymys komissiolle. Jos oikein ymmärsin, pyydän anteeksi. Meillä ei pitäisi olla... Meillä ei pitäisi olla varovaista, Meillä ei pitäisi olla varovaista lähestymistapaa, vaan rohkea lähestymistapa. Meidän täytyy toimia, koska meillä ei enää ole aikaa. Ja jos aina puhutaan siitä, että meidän täytyy miettiä, niin meidän täytyy nyt suojella tätä aluetta. Ja tämän pitäisi olla parlamentin ja valiokuntamme viesti. Eli meidän pitää olla rohkeampia. Haluaisiko ulkosuhdehallinto vastata? Vai raivoissanne? I think in many context... Monissa konteksteissa kohtaamme juuri tämän kysymyksen. Teidän, että teillä on vuonna 2008 lausunto, jossa vaaditaan arktista sopimusta. Se ei saanut paljon vetoa arktisissa maissa. Me pyrimme tällä tiedonannolla sen signaaleja, että olemme valmiita osallistumaan rakentavilla tavoilla – Tämä yhteinen tiedonanto ei itsessään hoida arkisen alue, alueen ongelmia tai ei. Lainsäädäntö hoitaa sen. Ja paikalliset ihmiset ja yhteistyömme valtioiden kanssa ja osapuolten kanssa tämän tiedonannon henkeen kuuluu että pyritään löytämään tällainen tasapaino, mutta tämä arktinen tiedonanto, ei, se ei ole lainsäädännön luettelo, se on poliittinen impulssi. Pyrimme laittamaan tässä painon mahdollisimman rakentavasti. Voin myös kertoa teille, että, että arkisen yhteisön reaktio on ollut myönteinen siihen, että EU antaa signaalinsa pohjoisen ulottuvuuden kautta signaaliin, myös Barentsin neuvostossa ja yhteistyössä valtioiden ja kanssa. Tämä viesti annetaan. Meillä on pääosasta, jotka ovat mukana esimerkiksi ilmastonmuuto, ilmastonmuutosneuvottelussa Marrakeshissa. Ja he haluavat mu- muutoksia Montrealin gigalis siihen, joka hyväksyttiin gigalissa äskettäin. Tämä on siis samassa hengessä tämä tiedonanto. Täytyy muistaa, että talous kuitenkin kehittyy. Päätökset ovat arktisten maiden vallassa. Meidän täytyy työskennellä heidän kanssaan. Kuten suomalainen puheenjohtaja totesi, että jos me haluamme vaikuttaa asioihin, emme voi sulkeutua toimistoihin. Tämä on siis herkkä tasapaino. Ja olen samaa mieltä herra Schulzen kanssa. Ja katsotaan, miten, ta, minkälaiset talon päätöslausuma kokonaisuudessaan muodostuu. Kiitos sitten vielä valmistelija Martin. Yeah, on, on this I think I'm close to... Tässä aiheessa olen varsin lähellä ulkosuhdehallinnon kantaa. Me haluamme kattavan lähestymistavan näin arkaan aiheeseen kuin arktinen alue. Siinä vaaditaan vankkaa politiikkaa, mutta kyllä täytyy olla realisti. Ensin on todettava, että ilmastonmuutosongelmat arktisilla alueilla eivät ole arktisen alueen syytä, vaan hehän ovat tässä uhreja ja kärsivät nimenomaan ilmastonmuutoksesta. Toiseksi kyseessä on herkkä ekosysteemi, on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta voimme sitä suojella ja säilyttää. Aivan niin kuin Hannu Takkula ja ulkosuudenhallinnon edustaja totesi, ihmiset siellä asuvat ja heidän on siellä elantokin saatava jostakin. Ei heitä tarvitse millään tavalla suojata pumpuliin, vaan vaan pikemminkin ottaa mukaan tähän kehitykseen. Sitten Arktinen neuvosto, Venäjä on tärkeä toimija, Kanada niin ikään, todennäköisesti toiseksi suurin toimija. Meidän vaikutusmahdollisuutemme ovat rajalliset. Meidän on keskityttävä siihen, mitä me voimme tehdä. Tässä mielessä tehdyt ehdotukset ovat hyödyllisiä. Andri Kaitis ehdotti, että käytettäisiin Suomen kautta tässä arkeisessa neuvostossa. Se voisi olla hyödyllistä. Jos SETA saadaan ratifioiduksi, niin SETA-yhteistyön kautta, tai nyt kun SETA siis ratifioidaan, ja sitten kun ajattelemme kansainvälisiä järjestöjä, aivan niin kuin Andri Kaitiskin mainitsi, muun muassa IMO täytyy muistaa. Näitä voidaan käyttää jotta saataisiin korkeat standardit voimaan esimerkiksi merikuljetuksiin. Tämä on tärkeää, kun yritämme suojella arktista aluetta. Äh, ikävä kyllä äh, ulkosuudenhallinnon kanssa olemme tässä hieman eri linjoilla. Kontaktien perusteella minulla on se käsitys, että kun olemme puhuneet norjalaisten, suomalaisten ja muiden kanssa, niin äh, on todettu, että arktisissa neuvostossa Venäjä edelleenkin tekee yhteistyötä ja henki siellä tuntuisi olevan hyvä. Eli tämä on myönteistä. Täytyy yrittää pitää tätä yllä, tapahtuupa sitten muilla aloilla mitä tahansa. Helmut on kyllä oikeassa. Kyse on herkästä ekosysteemistä, jota on pyrittävä suojelemaan järkevällä tavalla ja on oltava tietoinen siitä, minkälaisia toimintavaikutusmahdollisuuksia meillä on tällä alalla. Vaikutusmahdollisuutemme eivät ole niin laajat kuin toivoisimme. Thanks a lot. Uh, by the way, on the Kiitoksia. Ja vuoden 2008 päätöslauselmassa ei ollut täsmennetty, että pyydämme sopimusta, vaan mietittiin tällaisen on mahdollisuutta. No, mutta me jatkamme tätä työtä. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 14. marraskuuta, eli ensi maanantaina. Puolelta päivin siis ja valiokuntaäänestys on sitten 5. joulukuuta. Kiitoksia. Sitten siirrymme kohtaan 10. EUn kauppapolitiikkaa ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa koskevan tutkimuksen esittely. Rosalind Duffy on siellä. Hän on kansainvälisen politiikan professori Sheffieldin yliopistosta. Ja tämä tutkimus löytyy valiokunnan nettisivuilta. Eli tervetuloa professori Duffy. Meillähän oli tähän aiheeseen liittyvä työpaja muutama viikko sitten. Ja me jatkamme tätä työtä. Emma McClarkin laatii mietinnön mutta nyt meidän täytyy tarkastella teidän tutkimustanne ja te saatte 10 minuutin puheenvuoron. Olkaa hyvä, professori. Inviting me. Um, I have a... Kiitos. Kiitos kutsusta. Meillä on joukko dioja, jotka käy läpi, jotka käsittelevät sekä viljeläinten kaupan laillisia ja laittomia piirteitä. Kuten näette, EU saa kaupan paljon laillisia ja laittomia tuotteita vesielämästä. 641 miljoonaa euroa. Tämä ovat viimeiset luvut, jotka trafik on koonnut. Ja tässä ei puhuta kaverista, kun saadaan luku, se luku tähän mukaan. Luku on paljon suurempi. Näemme myös tuotteiden jaon sekä laittomita laillisten EU-ssa. Lääketoteet on erityisesti kasveista, kasvipohjaiset lääkkeet, mutta niissä elävät ja ää, kaaviaarit, elävät kasvit, selkärangattomat ja mateliat. Tämä kauppa on erittäin monimutkaista, selvitään vaikeita erottaa eri lajien laillinen ja laiton kauppa, koska nämä kaksi kaupan muotoa ovat erittäin yhteen kietoutuneita ja muutoksia. Voi tapahtua nopeasti kysymyksiä tarjonnassa, mutta jat- pohjautuu dataa, jota EUn, EUn, EU Twix, tämä villieläin kaupan informaatiokeskus kertoo, että tässä ovat tärkeimmät kaupareitit EU-hun. Nämä pisteviivat asettavat EUn roolin uudelleenviennissä – Tämä skalaisia tällaisia tuotteita ja vientiä, edelleen vientiä Aasia, Afrikasta ja Aasiasta Eurooppaan on myös rannikossa lakulutusta erityisesti Etelä-Euroopassa. Sitten on eteläinen lintureitti ja sitten on itä-eurooppalaisia maareittejä. Tämän kaupan päätekijä on se, että rikkaampien alueiden usein ihmiset ovat tottuneet elämäntyyliin, jossa sitä paljon vaatimuksia näille tuotteille, ruokaa, puu, nahkatekstiili, Tässä näkyy matelian nahkan kysyntä lisääntyy muotiteollisuudessa, mutta myöskin perinteisen kiinalaisen lääketieteen kysyntä on tässä selvillä. Kaviarissa ja Ranska Espanjaa ja niin poispäin ovat maailman suurimpia kaviaarin tuojia. Sammen ja Tonte näkyy tässä siteissä on suostunut myöskin maailmanlaajuista merkintää. Kaviari on harvinaismerkki siteisen kanssa jakatussa listasta. Eurooppalainen sampi ja lyhyt sampi ovat liitteessä yksi, jossa on kauppakielto, mutta kaikki lait ovat liitteessä kaksi, joka mahdollistaa laillisen valvotun kaupan, jossa on kiintiöt ja, ja esimerkiksi kalaviljely käy tässä silloin, kun sitä, sitä se paikalliset valvontaviranomaiset ovat hyväksyneet tämän tässä laitonta kaviaaria voidaan uudelleen merkitä laittomasti ja sitten laitonta ja la, laillista kaveria sekoitetaan on houkuttelevaa viitata yksittäisen EUn maihin ongelmaksi, mutta kaikki maat voisivathan parantaa tilannetta. E on merkittävä viejä ja tuoja ja siirtomaa. Eurooppa, Ranska, Eurooppa, Yhdistyn Britannia, Hollanti ja Saksa olivat tärkeintä ää, transitmaita laittomalle kaupalle – mutta lukuja on vaikea saada, koska takavarikkodata ei ole välttämättä hyvä indikaattori laittomasta eläinkaupasta. Se vaan voi kertoa, että näissä maissa on parempaa lainvalvontaa, jolla on johtaju roolinsa ja sitten voisi kehittää sen äskettäin liittynyt sitekseen 2015, ja se oli COP17 ensimmäistä kertaa. Kaikki EU 20 ehdotusta sitesissä hyväksyttiin sitesissä. Eli meillä on hyvää pohjaa. Kaupan välineet, me pyrittiin keskittymään erityisesti kaupan, kaupan välineitä voidaan tukea laillista kestävää kauppaa, mutta niitä voidaan myöskin käyttää äh, laittoman kauppaan vastustamiseen. Mutta tämä ei onnistu, jos käytämme yksin kauppapolitiikkaa. Kaupan välineitä täytyy käyttää yhdessä laajempien keinojen kanssa. Pitää tarttua niihin syihin, miksi viljellä kauppa ylipäätänsä tapahtuu. Täytyy vähentää köyhyyttä ja epätasa-arvoa lähtömaissa. Täytyy myöskin kuluttajamaissa valistaa kuluttajatarttua tarttua järjestäytyneeseen likollisuuteen, lahjontaan ja alhaisiin rangaistuksiin kauppa, koko tämän kaupan spektrissä. Laittomasta, laillisesta kaupasta pitäisi sanoa, että eniten huomioon tässä on laiton kauppa, mutta täytyy muistaa, että laillinen kauppa on tärkeä tulonlähde ja kestävän tulonlähde er, jossakin maailman köyhimmistä marginalisoidusta yhteisöstä, esimerkiksi EUn toimintaohjelmaa viljelijöiden kaup- laitontakauppaa vastaan. Tunnusti, että täytyy olla yhteistyössä äh, alkuperäisyhteisön maiden yhteisön kanssa. Me voimme tukea näitä yhteisöjä niin, että ne käyvät laillista kauppaa. Esimerkiksi tällaisessa Aid for Trade apukaupan yhteydessä ohjelmissa. Ja monet viljelijöitä suojelua tuota vai että, että laiton kauppa sitä aiheuttaa köyhyys lähtömaissa. että täytyy kehittää alueet, äh, keinoja, joilla paikalliset tuottavat saavat maksimaalisen hyödyn viljelijätuotteista, tuotteista voivat alueet tuottaa. Ja tämä ei kuule tämän globaalin arvoketjuajattelun mukaisesti. Esimerkiksi Etelä-Aasia, kakkois aasian pyytönä, jossa metsästäjä saa 0,5 prosenttia tällaisen luksuspyytönin nahka käsilaukun hinnasta. Tämä se heitä on 30 prosenttia tapettuna. EU voisi tukea paikallisia aloitteita, jotka tasa siihen, että tässä saisi lisää, enemmän lisäarvoa omalla alueellaan. Muita tärkeitä kaupan instrumentteja voisivat olla kau- vapaakauppasopimukset ja GSP Plus-sopimukset. Jos on, on tehnyt esimerkiksi Korean kanssa tehnyt sopimuksen, se on sopinut, mutta ei vielä täytäntöönpano vapaakauppasopimukset Vietnamin ja Singaporen kanssa ja tällä hetkellä neuvottelee myöskin Japanin kanssa. Tällä hetkellä Vietnamia lukuun ottamatta Vietnamin vapaakauppasopimusta, niissä ei viitata erityisesti viljelään kauppaan, ei sen enempää lailliseen kuin laittomaan. Ja erityisten tavoitteiden täsmäisten tavoitteiden mukana tämmöinen voisi olla alue, tule, joka voitaisiin ottaa huomioon tulevassa myös nämä GSP, GSP Plus, voisivat sisältää mekanismeja, jossa on yhteys. kauppaan TT voi myös äh, seurata töiden meren sopimusta. Siinä voisi olla viljelmän laittoman kaupan vastaisia sopimuksia. Myöskin tarvitaan seurattavuutta, että voidaan auttaa paikallisia viranomaisia vastustamaan laitonta viljelmän kauppaa ja edistämään laillista kauppaa. Tärkein haaste. Anteeksi. Vaikka globaali turvallisuus ja yhteys, ää, kaupan ja rikollisuuden ja terrorismin välillä saa enemmän huomiota, on paljon enemmän huomiota vaativia alueita, joita EU voisi harkita. Yksi liittyy kuljetussektoriin. Tämä velvollisuus olla käymättä kauppaa kuljetussektori on myöntänyt sen ja usein kansalaisjärjestöt ovat olleet mukana tässä. Meillä on tässä julkilausuma ja kansainvälinen työryhmä, jonka Kiina Koska, Kenia Airways, IATA, kansainvälinen kuivarahdin lähetet ja muut ovat allekirjoittaneet. Nämä hyviä aloitteita, jotka asettavat, että koulutusteollisuus tunnustaa osansa tässä ja myöskin uusia aloitteita koulutussektorilla 2015 USA antoi viisi vuotta rahoitusta Roots-ohjelmalle, jota myöskin vetää kansalaisjärjestö Traffic. Voimme myös lisätä yhteistyötä näillä alueilla kulutussektorilla. Se on tärkeää myöskin, kun tulliliitto Schengen-alueen yhteydessä tämä liittyy lainsäädännön valvomiseen kulutusalueella, koska tässä on rajat ylittävä ulottuvuus. E-kauppa erittäin tärkeää. Se voi olla myönteinen tapa yhdistää tuottajia ja kuluttajia, mutta sitä käytetään yhä enemmän laittamaan viljelän kauppaan koska kiinni jäämisen vanha saadaan pieni, esimerkiksi WeChatissa, Weiboissa, sosiaalisessa mediassa siis. Tiedon, joka on tärkeää, mutta tärkeintä on, on paremmin käyttää olemassa olevia mekanismeja. EU Twix tietokantaa ja sen sijaan, että käytettäisiin, luotaisiin uusia tietokantoja olemassa olevia pitäisi käyttää takaminen kyysynä vähentämistä täytyy olla koko yhteiskunnan kattava lähestymistapa. Ja tulosten näkyminen voi vaatia vuosien, mutta tämä voi toimia esimerkiksi 89 Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa norsulukysyntä romahti. Raportissa on siis joku suosituksia. En tiedä, onko minulla aikaa käydä lyhyesti ne läpi. EU pitäisi keskittyä olemassa olevien sitoumuksen täytäntöönpanoon ja valvontaan toteuttamiseen. Meidän täytyy käyttää tiedon jakofoorumeita tehokkaammin ja nykyneuvottelussa, neuvottelussa, niin kuin tulevissakin neuvottelussa, kun neuvottelun vapaakaupasta voi olla säädöksiä, jotka koskevat viljeläimiä ja viljeläin kauppaa. EU voi myös tukea koulutusta ja tuottajajärjestöjen kapasiteetin rakentamista ja sosiaalisten yritysten ja ää, muiden osuuskuntien koulutusta. Avun käyttökaupan yhteydessä on keino, ei for trade. Ja me voimme tukea e-kauppaa niin, että se edistäisi laillista kestävää kauppaa ja voisimme estää saada näitä foorumeita vähentämään laitonta kauppaa. EU pitäisi kehittää ää, myös suuntaviivoja yksityisen sektorin toimijoille jotka ovat yleensä mukana, esimerkiksi kuljetus ja niin poispäin. Ja se myöskin äh, hakea suurempia valtuuksia tutkia yksityistä kauppaa ja se voisikin myöskin pyrkiä vähentämään kysyntää. A lot, it's really interesting. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta tutkimuksesta. TTIP-esittelijänä en ole vakuuttunut siitä, että pystymme neuvottelemaan tällaisesta osasta TTIP-neuvotteluissa. En tiedä, onko mitään neuvotteluita enää. No, mutta tässä oli mielenkiintoisia tärkeitä kohtia. Nyt sitten kollegat saavat puheenvuoron. Ensimmäisenä David Martin. Thank you, Chairman. Thank you. Kiitoksia. Ki- kiitos puheenjohtaja. On vaikea olla eri mieltä tästä johdannon johtopäätöksestä. Ihan vain muutama selkeyttävä kohta. Esimerkki kaviaarista havainnollistaa näitä lajeja, joissa ei ole mitään yleistä kauppakieltoa. Toisaalta täytyy suojella luonnonvaraisia eläimiä ja toisaalta täytyy muistaa myös maataloustuotanto tällaiset osa, osittaiset rajoitukset eivät äh, siis toimi. Puhutteko nyt paremmasta valvonnasta niin, että voidaan tällaiset tuotteet erottaa toinen toisestaan niin, että tilanne paranisi tätä kautta? No sitten vapakauppasopimukset. On hyvinkin tervetullutta, että meillä on tällainen äh, luku, joka käsittelee luonnonvaraisia elämiä ja kasveja Vietnamin vapakauppasopimuksessa suurin osa suhtautuu varsin skeptisesti, miten tämä voi vaikuttaa sitten ihan todellisessa elämässä. Jos katsotaan kestävän kehityksen ja kaupan lukuja, niin tässähän ei ole tällaista erillistä kiistanratkaisumekanismia. Ainakin monet katsovat, että tämä nykyisessä muodossa ei ole kovinkaan tehokkaita. Ja voipa olla, että tällaiset luvut, jotka liittyvät ja kasveihin, olisivat pikemminkin aikomusluetteloita kuin mitään realistisia toimia. Eli miten tässä kontekstissa voisimme parantaa tätä Vietnamin sopimusta? Se on toki myönteinen alku. Um, thank you. Um, both very good questions. Pers- Kiitoksia. Nämä olivat hyvin hyviä kysymyksiä. Henkilökohtaisesti en nyt haluaisi tehdä mitään täydellistä kauppakieltoa esimerkiksi kaverin osalta, ne ovat jotenkin tehoneet, mutta eivät täysin. Esimerkiksi mitä tulee norsunluun, norsunluun myyntiin. Se ei ole estänyt salametsästystä näissä maissa. Meidän pitää vähentää kysyntää, se on varmaan parempi tapa edetä, parempi kuin täysi kauppakielto, koska sitten kun kysyntä laskee, niin tarjontakaan ei tarvita. Ja kaviarin osalta parempi täytäntöönpano ja paremmat merkinnät olisivat hyödyllisiä. Esimerkiksi pieniä määriä salitan henkilökohtaiseen käyttöön ja niitä ei tarvitse merkitä. Ja tätäkin sitten käytetään laittomana väylänä kaviaarin saamiseksi markkinoiden. Eli meidän pitää korostaa täytäntöönpanoa. Ja monissa sopimuksissa, siis ymmärrän, että TTIP nyt ehkä on vaakalaudalla, mutta vapaakauppasopimukset ja kumppanuussopimukset, siellä on tavoitteita, jotka liittyvät kestävyyteen myöskin Vietnamin sopimuksessa. Ja kumppanimaiden täytyy osoittaa, että ne noudattavat tällaisia ympäristösopimuksia, mutta täytäntöönpano on tärkeintä, ei pelkästään se, että on allekirjoittanut sopimuksia. Nämä ovat hyviä tavoitteita, mutta ne täytyy panna täytäntöön. Ja ne pitäisi kirjata sopimuksiin. Silloin hallitukset voivat paremmin esittää nämä asiat omissa maissaan, koska yksistään ne eivät kerta kaikkiaan riitä. Other question? Kiitoksia. Onko muita kysymyksiä? No ehkä minulta vielä yksi liittyen näihin kauppasopimuksiin. Tästä puhuttiin Vietnamin yhteydessä aika syvällisesti, kun neuvottelimme Vietnamin kanssa. Nyt sitten odottelemme tätä laillista tekstin hiomista. Mutta ehkä voisitte kertoa hiukan siitä, millaisia mahdollisuuksia ja etuja on tässä asiassa ja missä kohdissa tämä teksti ei ole riittävä nythän neuvottelemme Indonesian ja muiden maiden kanssa tällä alueella ja olisi hyvä tietää, että meillä olisi kunnon standardit tällaisille sopimuksille. Ja sitten rajavalvonta, satamiemme tilanne. Mistä voitaisiin ottaa hyviä esimerkkejä ja mitä pitäisi parantaa rajavalvonnassa? Sorry. Um, again, um, I think um, with the sort of gold standard... Kun ajattelemme parhaita standardeja, niin Vietnamin sopimus on tässä lähtökohtana. Kyse on todellakin täytäntöönpanosta. Esimerkiksi Vietnamin tapauksessa hallitus on hyväksynyt tämän työkalupakin välineistön, jota tässä sopimuksessa sen täytäntöönpanossa tarvitaan. Tarvitaan myös kapasiteetin rakentamista täytäntöönpanon tueksi ja tarvitaan myös seurantaa niin, että ne kriteerit kirjataan vapaakauppasopimuksiin. No sitten rajavalvonnasta. Todennäköisesti pääponnistelua tarvitaan EUn ulkorajoilla. Silloin kun tuotteet tulevat EU-hun, niin kenties voidaan toteuttaa lisätarkastuksia. on ja sites sääntöjen mukaisesti vapakauppa-alueella sallitaan lisää tullitarkastuksia, jos voi olla, että kestävyys on uhanalainen tai kestävyydestä on kyse. Schengen-alueella voitaisiin tällaisia lisätarkastuksia toteuttaa. Eli jonkinlaisia postituskeskuksia, joissa tarkastuksia toteutettaisiin silloin, kun kyse on pienpakettien äh, viennistä ja tuonnista. Tällä alalla EU voisi kenties äh, luoda uusia sääntöjä ja antaa tuliviranomaisille äh, suurempia toimivaltuuksia näiden postituskeskusten tarkistusten osalta. Then, uh, I... Kiitoksia. Eli tämä kohta on nyt käsitelty. Kaikilla on varmaan paperiversio tästä. Ja tämä löytyy nettisivuilta. Ja se on teille jaettu. Eli kiitoksia vielä. Ja me jatkamme tämän asian seuraamista. Viiden minuutin kuluttua alkaa koordinaattorien kokous. Se pidetään tietysti suljetuin ovin. Ja sitten aloitamme kauppapolitiikan päivällä kello 14 tasan. Eli tuntia aikaisemmin kuin tavallisesti. Eli tasan kello kaksi tässä salissa ja viiden minuutin kuluttua koordinaattorin kokous. Vai.